morning. Good morning, dear colleague. Huomenta, parhaat kollegat. No niin, tässä olemme joku sen minuutin odottaneet. Akateeminen vartti on odotettu ja nyt Paikalla on todellakin ministeri Zoltan Balak, joka on Unkarin sosiaalista osallistumisesta vastaava apulaisministeri. Ja hän tulee esittelemään meille puheenjohtajavaltio Unkarin päätelmät sosiaalisesta osallistumisesta, erityisesti romaniväestön osallistumisesta. Olemme todella iloisia sitä, että ministeri Balog on tullut vieraksi meidän, hän ministeri Navralski sekä joka on siis sisäministeri, sekä hänen kollegansa oikeusministeri olivat paikalla ja nyt toivomme, toivotamme ministerin Palokin tervetulleeksi ja tämän jälkeen käymme keskustelua. Ministeri, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Jam, uh, allowed me to speak in... Kiitoksia. Sallikaa minun puhua omaa äidinkieltäni Unkaria. Teille tulee ainakin. Arvoisat Hogy a januári meghallgatásomat úgy zártam. Niin, kuul, kuulemisessani tammikuussa sanoin kokouksen päätteeksi, että Unkarin puheenjohtajakauden lopussa tulen raportoimaan teille siitä, miten me olemme toteut- saaneet suunnitelmat toteutetuksi. Minulle on suuri ilo, että puheenjohtajavaltion tavoitteet, erityisesti romanien integraatio, on saavutettu. Meillä on monia neuvotteluja takanamme. Ne eivät ole olleet mitään yksinkertaisia neuvotteluja, sillä kysymys on hyvinkin herkkä ja arkaluontoinen. Romanien sosiaalinen osallistuminen ei ole helppo kysymys. Ja me jouduimme 27 EUn jäsenmaan kanssa tietysti aina näistä kaikista asioista pääsemään yhteisymmärrykseen. Tilanne on kuitenkin erilainen jokaisessa jäsenmaassa, se on selvä. Yritimme löytää yhteisen nimittäjän ja yhteiset kohdat ja haluankin kiittää sydämellisesti komissiota, jäsenmaita ja Euroopan parlamenttia tästä kaikesta. Ilman teidän yhteistyötänne nämä saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Haluan kertoa teille jotain kuluneista kuudesta kuukaudesta. Kuten sanoin jo tammikuisessa puheessani, romanien tilanne Euroopan unionissa on huolestuttava. Kyse on heterogeenisestä kansanryhmästä. Heitä on noin kahdeksan miljoonaa EUn jäsenmaissa, siis romaneja. Ja romanit ovat syrjinnän kohteena, kärsivät köyhyydestä ja myös erottelusta. Sekä jäsenmaat että monet kansalaisjärjestöt ovat jo 90-luvun alusta saakka käsitelleet näitä ongelmia mutta viimeisten 20 vuoden aikana mitään läpimurtoa ei kyetty saavuttamaan siinä, että olisi parannettu romanien työ- ja elämän olosuhteita. Romanien integraatio on pitkällä tähtäimellä täysin välttämätöntä ja se on prosessi, joka on hyvin tärkeä kaikille osapuolille – Euroopan unionin toimielimet ja jäsenvaltiot ja myös monet kansainväliset järjestöt ovat tunnistaneet ja korostaneet tätä välttämättömyyttä, siis sen välttämättömyyttä, että romanit integroidaan. Myös Unkarille tämä teema on ollut hyvin tärkeä ja tietysti riskialtis aihepiiri. Olemme antaneet sille korkeimman mahdollisen prioriteetin strategiapuitteissamme. Unkarissa valitettavasti tilanne ei ole lähimainkaan myönteinen. Yhdeksäs kolmatta te saitte rouva Livia Jarogan päätöslauselmaesityksen aiheesta romanien integraatio ja sosiaalinen osallistaminen Euroopan unionissa ja eurooppalainen strategia. Tässä strategiassa on erittäin tärkeitä ehdotuksia, jotka ovat antaneet meille ajattelemisen aihetta. Sen jälkeen Euroopan komissio 5. huhtikuuta antoi tiedonannon kansallisesta romaanien integraatiostrategiasta ja puitejärjestelmässä Euroopan unionissa vuoteen 2020 saakka. Tässä on neljä tärkeää aluetta, joilla täytyy työskennellä ja jotka tässä asiakirjassa mainitaan. Koulutus, asuminen, työllisyys ja terveys. Komissio on kehottanut jäsenmaita laatimaan finanssirahoituspuitteita näiden päämäärien saavuttamiseksi. Ja 7. Ähm, ja 8. huhtikuuta Budapestissa pidettiin eurooppalaisen romanifoorumin konferenssi. Se oli komission järjestämä me yhdistimme tämän konferenssin kulttuuritilaisuuksiin, joissa monet romanitaiteilijat, esimerkiksi tanssijat ja muusikot, saattoivat esiintyä. Näin osallistujat, eivät ainoastaan Euroopan komission jäsenet, vaan myös muut ihmiset, saattoivat tutustua siihen, mitä Euroopan parlamentti on ja mitkä sen ajatukset tästä aiheesta ovat. Ja myös puheenjohtajavaltio valtio esitti monia ehdotuksia tämän teeman suhteen. Myös uskonnollisia yhteisöjä tuolla esiteltiin. Sen jälkeen neuvosto ryhtyi toimiin. Sen jälkeen muotoilimme, Euro- muotoilimme neuvoston päätelmät tästä aiheesta. Neuvottelut jatkuivat ja sosiaaliministerien ministerineuvosto 9. 11.5. hyväksyi nuo päätelmät yksimielisesti. Näissä päätelmissä neuvosto kehottaa jäsenmaita vuoden 2011 loppuun mennessä muotoilemaan kansalliset strategiat romanien integroimiseksi ja myös ö, tällä tar, niin tarkoituksena on parantaa romanien tilannetta integroidun erityispolitiikan puitteissa. Tässä tilanteessa oli otettava huomioon myös tämän ryhmän romanien erilaiset olosuhteet eri alueilla. Näillä neljällä alueella koulutus, asuminen, terveys ja työllisyys. Jokaisen maan oli muotoiltava omat päämääränsä kaikilla näillä neljällä aihealueella. Neuvosto kehotti jäsenmaita myös asettamaan tai käyttämään resursseja tehokkaammin. Sen jälkeen kun nämä päätelmät hyväksyttiin, jäsenmaat vahvistivat sitoutumistaan näiden työ, siihen, että työskentelisivät tämän puitestrategian puitteissa eteenpäin. On hyvin tärkeää nostaa esiin, että yhteistyö Euroopan tasolla tuo lisäarvoa tässä kysymyksessä ja työssä. Saatatte ehkä kysyä minulta, mitä se tarkoittaa, että jäsenmaat ovat osoittaneet sitoutuneisuutta. No se tarkoittaa sitä, että jäsenmaat ovat yhä edelleen valmiita kehittämään eteenpäin romanistrategiansa ja vuoden loppuun mennessä esittämään toimenpidepakettia. Jäsenmaat ovat ottaneet velvoitteekseen ottaa asiaan koordinoidun ja kattavan lähestymistavan. Edellytys todellisten tulosten aikaan saamiseksi on se, että taistellaan syrjintää vastaan ja suojellaan ihmisoikeuksia. On äärimmäisen tärkeää, että erityisesti kiinnitetään huomiota naisten ja lasten oikeuksiin. Eurooppa-neuvosto nosti esiin myös sen seikan, että on hyvin tärkeää, että jäsenmaat myös harmonisoivat omat säännöstönsä tällä alueella tai määräyksensä. Myös oikeusministerineuvosto on käsitellyt tätä teemaa, nimittäin 12.4. pidetyssä kokouksessaan ja sosiaaliministerien neuvosto 19.5. kokouksessaan. Urheilu- ja koulutusministerien neuvosto käsitteli tätä teemaa 20. toukokuuta. Tämä neuvosto käsitteli muun muassa romanilasten liian aikaista koulunkäynnin lopettamista – Tämän työn puitteissa 23.5. neuvosto sitten hyväksyi yhteenvedon näistä eri kokouksista ja Euroopan neuvosto tulee 24.6. käsittelemään aikaansaatuja päätelmiä. Toivomme, että tämä puitestrategia hyväksytään ja otetaan ja tunnustetaan kaikkein korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla. Täysistunto tulee käsittelemään dokumenttia, jonka otsikkona on romanien ö, yhteiskunnallinen integraatio ja tunnustamaan sen. Haluan vielä lopuksi sanoa, että meidän on toimittava nopeasti ja meidän on pidettävä sitoutumistamme yllä. Monet teistä saattavat kysyä, eh, ratkaiseeko tämä uusi puitestrategia romanien ongelmat? No, tämä on aivan poettinen kysymys, sillä eihän se yksinään tuollainen puitestrategia toki riitä. Eh, asia on jäsenmaiden toimivalta, toimivallan piirissä, eikä puitestrategia tietenkään ole mikään ihmelääke. Se voi olla ensimmäinen askel pitkällä tiellä kohti ratkaisua romanien integraatiota. Komissio tulee antamaan joka vuosi monitorointiraportin ja myös esittämään sen Euroopan parlamentille. Kiitoksia. Thank you, minister. Kiitos teille, ministeri. Ja nyt äh, voimme käynnistää keskustelun. Ensimmäinen kierros käydään poliittisten ryhmien kesken. Ja jos haluatte, niin äh, muut jäsenet voivat vielä esittää kysymyksiä hekin ja mahdollisesti komissiokin, joka on paikalla. Voitte todella esittää huomioitanne tähän esitykseen liittyen, erityisesti liittyen Romanian osallistamiseen, joka on erittäin arkaluontoinen kysymys. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron komission edustaja? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minun täytyy aloittaa kiittämällä Unkarin puheenjohtajuutta sen sitoutumuksesta, sen kovasta työstä ja sen tuosta komissiolle koko tässä prosessissa. Haluaisimme myös kiittää Euroopan parlamenttia ja jäsenmaita. Minun täytyy myöskin mainita, että nämä neuvoston johtopäätökset ovat historiallinen hetki, mitä tulee romanien osallistamiseen. Kyseessä ei enää ole sellainen paperi tai pyrkimys, joka koskettaisi alaa, jolla komissiolla ei olisi valtaa. Tämä on yhteistä työtä, tämä on yhteinen sitoumus komission, parlamentin ja jäsenmaiden välillä. Ja täytyy sanoa, että huolimatta siitä, että tätä aihetta koskevaa lainsäädäntöaloitetta ei ole, jossa komissio voisi koskettaa tiettyjä asioita jäsenmaissa. Tämä on yksi niistä harvoista hetkistä, kun jäsenmaat itse ovat liittyneet yhteen, jotta voisivat ratkaista hyvin vakavan ongelman. Olette jo maininnut, herra ministeri, että on retorinen kysymys, Johtaako tämä neuvoston johtopäätelmä ongelman ratkaisuun? Ei. Tämä on vain alkua. Tämä on pitkän tien alku, ja kaikkien meidän erityisesti jäsenmaiden täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voisimme pystyä katsomaan itseämme peiliin ja olemaan ylpeitä itsestämme ja siitä, mitä olemme saavuttaneet. Komissio on sitoutunut työhön. Me tulemme seuraamaan ja arvioimaan tuloksia ja me tulemme raportoimaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille joka vuosi. Ja minä toivon, ja itse asiassa olen varma, niin varma kuin olen täällä nyt läsnä, että joka vuosi me tulemme saavuttamaan edistystä näissä raporteissa. Kiitoksia. Kiitos komission edustaja. Ja nyt todella kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensin EPP, herra Jastimer, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos. Kiitoksia. Ota mikki. Kiitoksia. Kiitos äh, ministeri Valot tästä teidän esityksestänne. Aivan ensiksi haluaisin onnitella puheenjohtajavaltio Unkaria – sen kovista ponnisteluista romanivähemmistön, kaikkein merkittävämmän Euroopan, eurooppalaisen vähemmistön osallistamiseksi. Omassa kotimaassani olemme olleet erittäin sitoutuneita, voimakkaasti sitoutuneita jo historiallisestikin tämän vähemmistön tilanteeseen ja sosiaalisen integraation tilanne on meidän maassamme ehkä kaikkein myönteisin romanien suhteen. Itse olen ollut oman kotikaupunkini pormestari ja näin minulla on käytännön kokemusta tästä asiasta ja olen sitä todella koko sydämelläni itsekin ajanut. Niin kuin te totesitte, itsekin voisin tässä nostaa esiin muutaman asian. Tätä integraatiota ei voida muuten kuin koulutuksen, terveydenhuollon, työllisyyden ja kunnollisen asumisen kautta toteuttaa. Halusin esittää teille kysymyksen, joka minua hieman huolestuttaa. Huolestuttaa niiden kokemusten valossa, joita omassakin maassani ja myös muualla Euroopassa olemme nähneet. Tämä sosiaalisen osallistamisen asiakirja romanien suhteen korostaa, että on hyvin tärkeää valvoa, seurata heidän rekisteröitymistään väestörekisteriin. Ja tässä kysyisin, että otetaanko tässä huomioon myös sitten heidän ottamisensa vaalirekistereihin niin, että he voivat äänestää vaaleissa ja asettua vaaleissa ehdolle. Tämä on äärimmäisen tärkeää niin, että he voivat paitsi rekisteröityä, myös todella osallistua, osallistua sosiaaliseen elämään. Ei tässä muuta ja haluan todella onnitella teitä työstänne. Kiitoksia. Dias de Mera ja sitten SD-ryhmästä herra Ensi, olkaa hyvä. Mulțumesc și domnului ministru Balog pentru munca deosebită Kiitoksia myös herra Balokille hänen työstään ja henkilökohtaisesta sitoutumisestaan ja myös pitkäjänteisyydestään tällä tärkeällä alalla. Ensi silmäyksellä saattaa näyttää siltä, että tämä ei ole Euroopan tasolla mikään kovin oleellinen kysymys, mutta silloin tällöin me ymmärrämme ja toteamme, panemme merkille, kuinka keskeinen kysymys tämä on, varsinkin jos katsomme asiaa ihmisoikeuksien ja sosiaalisen osallistumisen näkökulmasta. Haluaisin onnitella myös Unkarin puheenjohtajavaltiota, koska se on onnistunut luomaan tällaisen puitestrategian. Haluan onnitella niin ikään Euroopan komissiota, ennen kaikkea komission jäsen Redingiä, koska hänen tiedonantonsa kautta hän on saanut tähän puitestrategiaan mukaan keskeisen kohdan, joka on meidän ryhmällemme sosialisteille aivan erityisen tärkeä. Kysymys on siitä, että koko tämä strategia pitäisi panna täytäntöön yksin omaan näiden romaanihenkilöiden toimesta suoraan. Siis he itse panevat tämän täytäntöön. Muuten kaikki jää teorian tasolle. Toinen keskeinen seikka omasta ja sosialistien näkökulmasta on seuraava. Tämän puitestrategian sisällä, ja jotta sitä voitaisiin toteuttaa käytännössä, tarvitaan paikallisyhteisön osallistumista sekä dialogia paikallisyhteisön ja romanien välillä, kuten myös kansalaisjärjestöjen välillä. Jos tällaista trilogia ei synny, en usko, että mikään erityisstrategia, joka on suunnattu tälle kansanosalle, voi olla tehokas. Miksi sanon tämän kaiken? No Romaniassa meillä on kokemusta näistä asioista ja meidän kokemuksemme on se, kun meillä on melko suuri romanivähemmistö, niin kaikki kansallisella tasolla luodut strategiat eivät ole ö, tuottaneet vielä tulosta, eikä itse asiassa mikään niistä. No mistä tämä sitten johtuu? No nämä strategiat on luotu jossain korkealla tasolla jonkun kirjoituspöydän ääressä, toki hyvin pätevien ihmisten toimesta, mutta ihmisten, joilla ei ole ollut käytännön kokemusta tältä alalta. Ja aivan niin kuin kollegani sanoi, minä itsekin olen ollut Bukarestin, Romanian pääkaupungin varapormestari, ja siellä on erittäin suuri romanivähemmistö Bukarestissa. Paikallishallinto on ainoa, joka voi rekisteröidä nämä henkilöt, ja se on myös ainoa taho, joka voi tuntea heidän tarpeensa ja vaatimuksensa Paikallishallinnon vastuu, nä, vastuussa näkyvät juuri nämä neljä keskeistä aihealuetta, jotka täällä mainittiin ja jotka ovat mukana puitestrategiassa. Kertaan ne vielä koulutus, työllisyys, asuminen ja terveys. Infrastruktuuri yli Malkaan on tärkeä. Kaikki nämä elementit riippuvat paikallishallinnosta käytännöllisesti katsoen. Romaniassa paikallishallinto ja romaniväestö eivät ole tähän mennessä vielä sitoutuneet mihinkään strategiaan ja valitettavasti tulokset näkyvät käytännössä, koska niitä ei siis ole. Vielä toinen tärkeä seikka. Valitettavasti tässä puitestrategiassa ei oteta huomioon toista tärkeää elementtiä, nimittäin sitä, että romaniväestöä luonnehtii sen liikkuvuus. Kukaan ei voi saavuttaa sitä, että romaniväestö jää paikalleen yhteen paikkaan, sillä tämä on tätä romaniväestöä määrittelevä piirre, tärkeä ominaispiirre heille. Eli siksi meidän olisi tämän puitestrategian puitteissa mietittävä vielä sitäkin, että Euroopan tasolla tarvitaan hyvin paljon korkeamman tasoista yhteistyötä esimerkiksi Ranskan ja Romanian välillä. Ranskassahan oli ongelmia romaniväestön kanssa, jotta me yhdessä voisimme luoda sellaisen strategian, joka olisi todella merkittävä ja merkityksellinen. Vain yhdessä voimme luoda sellaisia ohjelmia, jotka toimivat, esimerkiksi ohjelmia, joiden tarkoituksena on toteuttaa toimia romaniväestön keskuudessa Ranskassa ja Romaniassa, kuitenkin niin, että kumpikin maa on tässä työssä mukana ja antaa oman panoksensa. Mielestäni tällainen elementti olisi tulevaisuudessa hyvä osana kansallisia strategioita. Haluan sanoa vielä toistamiseen, että ainakin Romaniassa, en tiedä miten tilanne on Unkarissa tai muissa Euroopan maissa, mutta tosiaan ainakin Romaniassa, jos meillä olisi tällainen trio, paikallishallinto, romaniväestö ja kansalaisyhteiskunta, niin silloin strategia voi toimia, mutta muussa tapauksessa ei. Kiitokset sitten liberaaliryhmästä, herra Mulder. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän esitteli tilanteen meille neuvoston puheenjohtajana ja uskon, että tässä on paljon tyydyttäviä asioita, mitä tulee romanien tilanteeseen. Minusta tuntuu, että ongelmia ei voida koskaan ratkaista kuudessa kuukaudessa puheenjohtajuuskauden aikana. Me tarvitsemme tässä pitkän ajan strategiaa, ja kaikki puheenjohtajat tulevina vuosina joutuvat käsittelemään tätä asiaa. Mitä tulee meihin liberaaleihin, on tärkeää, ettei vain ajatella sitä, että kulutaan rahaa, tämä voi auttaa, mutta kaikkein tärkein asia on se, kuinka me onnistumme mukauttamaan ja toimeenpanemaan lakeja maissa. Tässä ei ole kyseessä raha, vaan asenne, asenne, jonka alulla Voimme auttaa romaneja, estää syrjintää ja muita ongelmia. Tämä on kaikkein tärkein asia. Ja sitä ei voida ratkaista millään määrällä eurooppalaisia varoja. Tämä on paikallishallinnon vastuulla. Minä olen sitä mieltä, että komissio voi olla ylpeä. Komissaari Redingin asenne on aina ollut oikea. Ja komissio tuntee itsensä hyvin ylpeäksi. Tämä on ehkä hiukan kiirehtivää. Kymmenen vuoden päästä tiedämme, voimmeko nyt olla ylpeitä vai emme, mutta tällä hetkellä on kaikki syyt jatkaa tällä tiellä, jolla olemme nyt lähteneet kulkemaan. Kiitoksia hyvin paljon. Thank you for the greens, Mrs. Keller. Kiitoksia sitten vihreästä ryhmästä Rova Keller. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että komissioedustaja oli tästä tuloksesta niin iloinen ja itse Tekin totesitte, että optimismille ehkä on jossain vaiheessa syytä. Me olemme olleet vuosien ja vuosikymmenten ajan huolissamme romanien tilanteesta, eikä suinkaan ole ollut puutetta julkilausumista ja huippukokouksista ja päätöslausumista ja niin edelleen. Huippukokouksetkin ovat erilaisia julkilausumia antaneet, mutta mitä ne eivät tapahtunut. Ja voimme havaita, että monissa jäsenvaltioissa romaneihin kohdistuu hyvin paljon syrjintää. He joutuvat uhrin asemaan, eivätkä he saa minkäänlaisia mahdollisuuksia. Joten paljon parannusta viime aikoina ei ole tapahtunut. Itse asiassa on ollut monia ikäviäkin esimerkkejä heidän tilanteestaan. No, komissio nyt on alkanut priorisoida tätä kysymystä ja se on tietenkin hyvin myönteinen asia. Samoin on myönteistä se, että puheenjohtajavaltio on tässä hyvänä esimerkkinä siitä, miten näitä asioita voidaan nostaa esiin ja myös ratkaista. Ja olisinkin toivonut tässä suhteessa hiukan enemmän puheenjohtajaa valtio Unkarilta, että esimerkiksi natsimarssit olisi pysäytetty ja kielletty ja samoin se, että romaneja lähetettiin kesälomalle, josta heillä ei ollut tietoa eikä kohteesta myöskään. Ei tämä tietenkään teidän syytänne ole, että maassanne on natsiryhmiä, mutta kyllä hallituksenne olisi voinut päättäväisemmin äh, tuomita ryhmien toiminnat ja tehdä selväksi, että teette parhaanne ryhmien toiminnan estämiseksi. Unkarin hallitus olisi voinut kyllä nostaa ääntään asiassa. Mitä neuvoston johtopäätöksiin tulee ja ylipäätään, kun puhutaan osallistamiseen, niin usein neuvosto näyttää unohtavan sen, että pohjana osallistamiselle on syrjinnän poistaminen. Syrjinnästä on todella päästävä niin, että tällaista romaneihin kohdistuvaa syrjintää ei kerta kaikkiaan pääse tapahtumaan. Että ihmiset, romanitkin voisivat elää tavallista elämää. Tämä on ikään kuin ensimmäinen asia ennen kuin voidaan puhua esimerkiksi heidän asunnoistaan. Ennen kuin on hyvä asua kodissaan, täytyy olla tilanne, jossa naapurit eivät katso karhasti ja syrji. Ja kyse on todella siis syrjinnän poistamisesta kaikkialla, paitsi natsin mielenosoitusten tuomitsemisesta, myös syrjinnän estämisestä kaikilla eri tasoilla. Olisin toivonut, että neuvosto olisi toiminut asiassa konkreettisemmin. Meillähän on lakeja, ei tässä mitään uutta ole. Tämä on hyvin yksinkertaista sinänsä. Ja mielestäni toiminta on ollut puutteellista. Joka tapauksessa toivon, koska optimismia tässä nyt tarvitaan, että asiat etenevät nopeammin kuin tähän asti. Ja luonnollisesti tämä on jälleen jäsenvaltioiden äh, vapaaehtoinen julistus, mikä näköisiä äh, sanktioita ei voida langettaa. Ja toivoisin, että tässä nyt tehtäisiin muutakin kuin vain todettaisiin äh, sunnuntai-puheessa, että hienosti menee. Tulisi myös tarttua näiden, näiden asioiden syihin. Kiitos. Okei, okay. thank you. Kiitoksia. Eipä muita puheenvuoroja. Kyllä vielä. Rouva Ernst, te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Excuse me, excuse me. I... Niin, suottahan anteeksi, sanon vielä tässä vaiheessa yhden asian. Meillä on varattu aikaa tähän keskusteluun unkarilaisen ministerin kanssa varttia vaille kymmeneen asti, joten ehdottaisin, että kuulen nyt kaikki kysymykset ja sitten hän vastaa yhdessä puheenvuorossa kaikille. Joten Rova Ernst, ja sitten hänen jälkeensä herra Brons. Ja Tsenisa, kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää ministeriä. Tiedän, että aloitteita Unkarin puheenjohtajakauden aikana on ollut hyvin paljon ja ponnisteluja on tehty paljon, että päästäisiin askel eteenpäin. Tietysti näin rajallisessa ajassa ei voi tehdä kaikkea. Se on ilman muuta selvää. Olen iloinen myös siitä, että sanoitte, puhuitte rehellisesti tästä puitestrategiaproblematiikasta ja meidän pitäisi tosiaan katsoa itseämme peiliin ja olla rehellisiä ja sanoa, että puitestrategia ei ole riittävä, se ei voi tehdä kaikkea ja me olemme nyt sen tilanteen edessä, että meidän täytyy saada jäsenmaat todella liikkeelle tässä asiassa hyvä puitestrategia, joka pohjautuu erittäin hyvään mietintöön. Kiitos Livia vielä siitä vielä kerran. Ja, ja nyt se pitäisi panna täytäntöön. Tämä on se ongelma. Romaneiden taholta ja romaniyhteisöjen taholta tulee niin suuria odotuksia siitä, että muutoksia tapahtuu ja, se on, ja muutokset ovat myös välttämättömiä, niin ö, meidän täytyy todella koventaa painetta jäsen maita kohtaan, jotta todella alkaisi tapahtua. Jos me tämän tilaisuuden nyt menetämme, niin sitten saattaa mennä vuosia ilman, että päästään eteenpäin. Toinen asia on se, että saadaan tällainen vuosittainen monitorointiraportti. Se on hyvä, mutta minä henkilökohtaisesti en haluaisi saada aikaan pelkkää raporttia, vaan meidän pitäisi täällä Euroopan parlamentissa pohtia sitä näiden raporttien suhteen, mitä konkreettisia askelia täytyy ottaa ensinnäkin Euroopan tasolla. Ehkä me tulemme siihen tulokseen, että tarvitaan muitakin toimia kuin ne, jotka puitestrategiassa mainitaan, nimittäin eurooppalaisella tasolla, mutta meidän täytyy myös puhua selväsanaisesti suhteessa jäsenmaihin. Me todella, minä todella haluan, että jokaisen monitorointiraportin jälkeen me tutkimme, mitkä ovat seuraavat askeleet ja sitten sitoudumme myös siihen että teemme asioita niiden ottamiseksi. Kolmas ö, asia on inkluusio, sosiaalinen osallistuminen. Ö, mitään ei tule tapahtumaan, jos romaneita itse ei saada aktiivisiksi omissa asioissaan, vastuullisiksi omista asioistaan. Tämän takia meidän täytyy pohtia struktuureita, infrastruktuureita, joita tarvitaan Euroopan tasolla, mutta myös jäsenmaiden tasolla, ja joissa romanien oma vastuu, romaniyhteisöjen edustajien oma vastuu voi toteutua. Minä itse asiassa toivoisin Eurooppa-tason vuosittaista romanikongressia, jossa hyvin selvästi sanottaisiin, missä me tällä hetkellä menemme mitä olemme yksittäisissä maissa saavuttaneet, mitä on vielä tehtävä. Meidän täytyisi todella ö, aktivoitua eikä istua kädet ristissä odottamassa vuosittaista raporttia. Meidän täytyy todella tehdä jotain ja meidän täytyy koventaa painetta, jotta asiat todella muuttuvat. Sitten syrjinen vastainen taistelu on viimeinen asia, josta haluan vielä puhua. Ennen on aina sanottu, että totta kai puitestrategiassa täytyy olla myös jotain syrjimättömyydestä Totta kai pitääkin, mutta meidän täytyy tämäkin teema ottaa vielä uudelleen esiin ja ehkä saamme aikaan jonkin aloitteen Euroopan parlamentissa. Ja mielestäni tätä tarvitaan nimenomaan jäsenmaissa. Se saattaa olla jopa tärkeämpää kuin Euroopan tason ohjelmat, mutta jos me pääsemme eteenpäin syrjimättömyysalalla, se olisi erittäin arvokasta. No niin, siinäpä se. Now, Mr. Kiitoksia ja sitten herra Bros. I'm sure those... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen varma, että ne, jotka puhuvat näiden romanien inkluusion puolesta ovat hyvin hyvällä asialla ja heillä on parhaat tarkoitukset, mutta välillä ihmisiä holhotaan haluamatta sitä tehdä ja välillä ehkä heitä epäinhimillistetään tässä prosessissa. Ajatellaan, että ihmisille on tehty huonoja asioita ja meidän pitäisi tehdä hyvää. Välillä ajatellaan, että nämä ihmiset ovat passiivisia objekteja, joilla ei ole minkäänlaista voimaa muuttaa omaa elämäntapaansa. Minä uskon, että tämä on sivutuote, joka tulee siitä ajatuksesta, että ihmiset ovat tyhjiä tauluja, kun he syntyvät ja sitten he ovat muuttuneet kulttuurinsa ja kokemuksensa mukaisesti sellaisiksi kuin ovat. Mutta jos me hyväksymme, että ihmiset eivät ole kulttuurin tuotteita, vaan kulttuurit ovat ihmisten tuotteita, pääsemme hyvin erilaisiin johtopäätöksiin. Jotkut romanit todellakin ovat menestyneet elämässään tunnen muutamia omia omassa kotikaupungissani. Mutta he ovat näin onnistuneet, koska ovat itse ponnistelleet, eivätkä siksi, että joku olisi tehnyt asiat heidän puolestaan. Mutta brittiläiset romanit, jos tällainen yhteisö todellakin on olemassa, ovat hyvin erilaisia kuin Keski-Euroopan romanit. Joka tapauksessa romanit Itä-Euroopassa vaikuttavat olevan yliedustettuja tietyissä rikosryhmissä. Ja minä kysyn Liberyhmässä vuosi sitten siitä, oliko mitään toista ryhmää, joka oli näin paljon mukana ihmisten salakuljettamisessa sekä uhrina että tekijänä. Ja tuolloin vasta, että romanit olivat tällainen ryhmä. Uhreja täytyy tietenkin suojella ja auttaa ja sitten rikoksen syyllisiä tuoda oikeuden eteen. Kiitoksia. Kiitos. Jos muut jäsenet eivät tässä pyydä puheenvuoroa, niin kuulemme nyt vastaukset näihin esitettyihin kysymyksiin ministeriltä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos. Haluan todella kiittää valiokunnan jäseniä heidän kiinnostuksestaan näihin asioihin. Joskus on tärkeämpää kuunnella kuin itse puhua. Yritän näissä vastauksissa nyt puhua lyhyesti. Ensimmäinen kysymys tuli espanjalaiselta edustajalta. Itse olin juuri viime viikolla Espanjassa tutustumassa hyvin käytäntöihin sekä hyväksi havaittuihin ratkaisumalleihin. Ja kyllä yhteiskunnallinen osallistuminen – on äärimmäisen tärkeä avain myös romani kysymyksen ratkaisemiseen. Heidän rekisteröimisensä väestörekisteriin on tärkeää. Tässähän on romanialainen edustaja puhunut romanien liikkuvuudesta. Ei kenelläkään ole oikeutta estää romaneja liikkumasta jatkossakin. Mutta meidän tulee toki yrittää saada heidät äh, itse osallistumaan äh, heitä koskeviin päätöksiin, heidän elämäänsä koskeviin päätöksiin. Mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan ja paikallistason elämään, kertoisin teille, että Unkarissa tilannetta analysoitiin jokin aika sitten ja havaittiin, että romanit luottavat kaikkein eniten omiinsa, niin sanotusti omiin johtajiinsa, kun ajatellaan sitten esimerkiksi kouluja, koulujen toimintaa, päiväkotien toimintaa ja niin edelleen. Mitä liikkuvuuteen tulee, haluaisin todeta seuraavaa. Tilanne on eri jäsenvaltioissa hyvin erilainen. Unkarissa romanit asuvat samoissa paikoissa, ovat asuneet jo parin kolmen sukupolven ajan. Mutta olisi varmaan tärkeää nyt analysoida tilannetta kaikkialla Euroopan unionissa. Sitten herra Mylderin kysymykseen. Unkarin suurin romanijärjestö on nimeltään Lungotron, ja tämä nimi tarkoittaa käännettynä pitkää matkaa. Ja ei varmaankaan esimerkiksi kymmenessä vuodessa mitään menestystä vielä voida saada aikaan. Nyt olemme ehkä ottaneet ensiaskeleita, mutta tässä kyllä vielä pitkä matka on edessämme. Ja mitä tulee romanien sosiaaliseen osallistumiseen, Rova Ernst esitti tähän liittyvän kysymyksen. On hyvin tärkeää, että romanit ovat toimien subjekteja eivätkä objekteja. Unkarissa romaneilla on äh, oikeus ähm, kyllä esimerkiksi osallistua vaaleihin, jos joku rekisteröityy äh, ennen, kaksi viikkoa ennen vaalia viimeistään, niin hän voi osallistua vaaleihin. Ja on tällaisia romaniedustajia, jotka ovat meidän kumppaneitamme, kumppaneita heidän kansansa ja väestöryhmänsä liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Pari viikkoa sitten teimme sopimuksen romanijärjestön johtajien kanssa. Sopimus allekirjoitettiin. Kyse on yhteisestä päätöksentekomenettelystä, josta näin sovittiin. Ja me todella, valtio sitoutuu tätä kautta ihan konkreettisiin tavoitteisiin. Tarvitsemme nyt tekoja sanojen seuraksi. Ja olemme sovineet, sopineet tässä asiakirjassa ihan konkreettisista toimista. Olemme luvanneet sadalle tuhannelle romanille työpaikan ja neljän vuoden sisällä tavoitteemme on lisätä romani opiskelijoiden määrää yliopistoissa viidellä tuhannella. Samoin olemme tehneet sitoumuksia muun muassa terveydenhuollon alalla. Ja todella romanit voivat vaatia näiden tavoitteiden toteutumista. Niin kuin Rova totesi, paikallistason toiminta on äärimmäisen tärkeää. Olen tästä hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Pelkät strategiat eivät suinkaan riitä. Sitten Rova Kellerin kysymys. tämä syrjimättömyysohjelma, johon viittasitte. Monet kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet komission tiedonantoa, mutta kun näitä johtopäätöksiä tarkastelette, voitte nähdä, että olemme pyrkineet korjaamaan virheet, ratkaisemaan ongelman. Neuvostohan vaatii komissiolta direktiivin 43.2000 äh, 000 täytäntöönpanoa, koska sehän on hyvin tärkeä väline äh, syrjinnän torjumisessa. Olen täysin vakuuttunut sitä, että direktiivin äh, toteutuminen käytännössä on edellytys sille, että näihin tavoitteisiin päästään sosiaalisella alalla, terveysalalla, koulutusalalla ja niin edelleen. Nämä asiat todella, niin kuin totesitte, liittyvät toisiinsa. Syrjimättömyys ja ihmisoikeudet ja sosiaaliset oikeudet liittyvät toisiinsa ja niiden on kaikkien pelattava yhteen. Jos sallitte, esittäisin vielä huomion Unkarin sisäpoliittisesta tilanteesta. Täällä kritisoitte uusnatsien toimia Unkarissa. Tämä tilanne on kuitenkin leimallinen paitsi Unkarille myös muille jäsenvaltioille ja muissa jäsenvaltioissa on vastaavia suuntauksia Ähm, jotkut kääntyvät tiettyjä kansanryhmiä vastaan ja käyttävät tätä sosiaalista tilannetta ikään kuin hyväkseen. Tätä me emme luonnollisestikaan salli, emmekä hyväksy. Ja jos katsotaan oikeudellista tilannetta, niin maaliskuun puolessa välissä Jönjösin pienessä kylässä Unkarissa järjestettiin mielenosoitus ja maaliskuun kuussa hyväksyimme lakiesityksen, joka liittyy uniformujen käyttöön, pukeutumisen uniformuihin ja, äh, ja tätä kautta äh, tiettyjen äh, ryhmien toiminta, toiminta voidaan rajoittaa. Olin Unkarissa neljä vuotta ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja ja toimessani katsoin ja edelleen pidän hyvin tärkeänä sitä, että perusoikeuksia suojellaan. Unkarissa ongelmaa mielestäni erityisesti liittyy tuomioistuimiin, sillä lakiemme täytäntöönpano ei aina ole ollut ongelmatonta. Poliisit esimerkiksi ovat pidättäneet mielenosoituksissa lukuisia henkilöitä, jotka toimivat provosoivasti, mutta tuomioistuimet peruuttivat nämä pidätykset. Ja sisäministeri on vieraillut tuossa äsken nimeämässäni pienessä kylässä kaksi kertaa ja romanit toivottivat hänet tervetulleeksi ja pitävät häntä, joka heidän oikeuksiaan puolustaa. Sitten vielä Rova Enstinille totesin, että mielestäni on hyvin tärkeää toteuttaa valvontaa vuositasolla. Ja kun tätä monitorointia toteutetaan strategian toteutumisen suhteen, niin luonnollisesti, paitsi että esitämme kritiikkiä, voimme sitten vahvistaa välineitä, joita meillä on romanien suojelemiseksi ja luonnollisesti myös rahoitusvälineitä me voimme käyttää entistä tehokkaammin. Mitä toimivalta kysymykseen tulee, niin Unkari puheenjohtajavaltiona on käynnistänyt aloitteen. Romani foorumi voi toimia ehkä pohjana Yli 400 asiantuntijaa todella osallistui Budapestissa huhtikuun alussa romani foorumiin. Ja romanifoorumi voisi mielestämme olla se taho, joka esimerkiksi puolivuosittain Euroopan tasolla puuttuisi romani kysymyksiä romani ongelmiin. Mitä tulee herra Bronsin kysymykseen. Kyllä on hyvin tärkeää nähdä romanit kumppanina integraatiopolitiikassamme äh, heidän oman osallistamisensa suhteen. Neuvoston äh, työlle on ollut hyvin tärkeää se, että olemme käsitelleet myös ihmiskauppaa, näiden sosiaalisten kysymysten lisäksi todella myös rikollisuus on ollut listallamme ja olemme sitä käsitelleet. Yhteistyö poliisi, viranomaisten ja eri toimielinten välillä on hyvin tärkeää. On kansanryhmiä, jotka todella ovat yliedustettuja rikostilastoissa mitä ihmiskauppaan tulee, romanien, romanien määrä on kyllä suhteettoman korkea, sama koskee prostituutiota. Romanit ovat hyvin herkkä kansanryhmä ja tietyltä osin helppoja uhreja tietyn tyyppiselle rikollisuudelle. Haluan teitä kaikkia kiittää työstänne. Ja yhteistyö jonkun jäsenvaltion hallituksen kanssa ei aina ole helppoa joidenkin tiettyjen kysymysten kohdalla. Ja kaikki me, jotka haluamme puuttua romanien ongelmiin, olemme kumppaneita ja haluan nähdä teidät myös kumppanina tässä työssä ja toivon teidän tukeanne ja osallistumistanne näiden ongelmien ratkaisuun myös tulevaisuudessa. Toivon, että puheenjohtajan valtio Puolan kaudella tätä asiaa ajetaan ja että siihen kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota. On hyvin ratkaisevaa juuri se, miten Euroopan unioni toimii. Äh, se on ratkaiseva myös unionin omalle uskottavuudelle, joka sekin on pelissä tässä romanikysymyksessä. Kiitän teidän huomiostanne. Kiitos. We thank you. Kiitos teille, ministeri. Kiitoksia siitä, että puhutte meille suoraan ja haluatte jatkaa yhteistyötä kanssamme ja että olette, olleet, olette ollut käytettävissämme puheenjohtajan kautenne ajan. Varmasti tekin, ministeri, tunsitte miten myönteisesti me todella suhtaudumme näihin toimiin, sosiaalinen osallistaminen, romanien osallistaminen sosiaaliseen elämään kaikkialla Euroopassa on meille todella sydämen asia. Kyse on merkittävästä vähemmistöstä, joten kiitämme teitä ja todella olemme rinnallanne tässä työssä. Ja niin kuin ministereille Pinter ja eilen kerroimme, niin kerromme samaa teille. Me toivotamme teille menestystä tässä vielä Unkarin puheenjohtajakauden viimeisten viikkojen aikana ja luonnollisesti toivomme menestystä myös äh, Puolan puheenjohtajakaudella. Teidän äh, trionne on toiminut hyvin. Kiitoksia. And now we should be ready to... No niin, me jatkamme, hyvät naiset ja herrat. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan 20, joka liittyy kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiin yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Tämä on äh, työllisyysvaliokunnan sekä LIBE-valiokunnan yhteistyön tulosta. Meidän esittelijämme on herra Salvatore Jakolino. Ja nyt keskustelemme hänen mietintöluonnoksestaan ja päätämme määräajasta tarkistusten jättämiselle. Tämä aihe, todella siis yritysten sisäiset siirrot, on hyvin tärkeä asia. Kuulemistilaisuus järjestettiin huhtikuussa ja kuulemme komission kommentit ja puheenjohtajavaltion ja samoin työllisyysvaliokunnan esittelijän Rova Jaakonsaaren kommentit. Joten ensin puheenvuoron saa herra Jakolino, näinkö? Kyllä, Jakolino ensin. Olkaapa hyvä. Grazie. Presidente ha fatto bene a ricordare come vi è stata anche recentemente. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tästä asiasta on käyty keskustelua kuulemistilaisuudessa, joka sujui erittäin hyvin. Ja käytiin jonkin verran keskustelua koskien työntekijöiden oikeuksien turvaamista ja paljon asioita on käsitelty ja niitä tullaan käsittelemään tässä keskustelussa parlamentissa. Me olemme keskustelemassa asiasta, joka kuuluu mukaan pakettiin, jota komissio on esittänyt liittyen työmarkkinoihin ja siirtolaisuuteen ja on tiettyjä ohjenuoria, joita tässä paketissa on mukana. Ja näihin kuuluu niin kutsuttu sininen kortti ja sesonkityöntekijöiden oikeudet. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun otetaan huomioon, mitä erityisesti Välimeren alueella tapahtuu. Täytyy yhdistää ne tarpeet, joita on työvoiman suhteen ja integraation suhteen ja vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. Ja kaikki tämä on erittäin tärkeää. Rouva Jaakonsaaren kanssa olemme jo voineet vaihtaa mielipiteitä varjoesittelijöiden kanssa ja kiitän teitä kaikkia hyvin paljon mielipiteistänne. Tukholman ohjelmassa tämä toimi on suunniteltu toimi, joka on mukana dokumentista, jonka komissio on esitellyt. Kyseessä on hyvin tarkka teksti, jossa on erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä ilmaistu. Ne täytyy ottaa huomioon, kun pohditaan artiklaa 50. Meillä on artiklan kolme suhteen yksimielisyys ja olemme onnistuneet saamaan aikaan yksimielisyyden, mitä tulee eri työtekijäryhmien määrittelyyn. Eli johtajat, johtavat työntekijät, työntekijät ja sitten harjoittelijat. Olemme myöskin onnistuneet saamaan tämän tekstin tarkemmaksi ja luettavammaksi, ja sillä on yhä enemmän arvoa kaikki yritykset voivat järjestää toimintansa niin, että ne voisivat käyttää työ, työntekijävoimavaroja mahdollisimman hyvin, ja me olemme varanneet tätä varten mekanismeja, jotka ovat hyvin tarkkoja. Me olemme halunneet määritellä se, mitä tarkoitetaan johtajalla, asiantuntijalla – ja sitten harjoittelussa olevalla työntekijällä tai harjoittelijalla. Tarkoituksena on saada yhtenäinen, yksinkertainen teksti, ja yhä enemmän ja enemmän tukea luottamusta eri jäsenmaiden välillä. Me emme voi epäillä sitä, kuinka tärkeää tämä aihe on ja minkälainen merkitys tällä tekstillä on. Ja tämän vuoksi yritysten sisäisten siirtojen täytyy olla selkeämmin ohjattua. Tämä koskettaa myöskin kolmes, kolmansissa maissa tapahtuvia siirtoja. Meillä pitäisi olla hyvin tarkkoja kriteerejä, joita voitaisiin mitata. Ja meillä on myöskin hyödyllistä kokemusta, jota pitäisi käyttää tässä tilanteessa hyväksi. Meidän pitäisi ottaa myöskin perheiden tilanne huomioon, sellaisten perheenjäsenten, jotka kuuluvat kolmansien maiden, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia ja heidän tilanteensa sisäisen siirron sattuessa. Ja sellaisen yrityksen tilanne, joka siirtää työntekijän toiseen paikkaan, heillä pitäisi olla ainakin kuusi kuukautta vara-aikaa, jotta voitaisiin varmistaa, että mitään väärinkäytöksiä ei tapahdu. Ja meillä pitäisi olla tässä vahvempi vara-aika kuin aikaisemmin. Meidän pitää käyttää yhtä asiakirjaa näissä tapauksissa ja niihin voitaisiin lisätä lisätietoa, mitä tulee työntekijää koskevan informaation Tarkastelemme tätä tarkemmin myöhemmin, mutta artiklassa 16 on hyvin tärkeitä tekijöitä. On ollut hyvin vaikeaa keskustelua myöskin neuvostossa Ja kun otetaan huomioon, että tänään tullaan käymään keskustelua näistä tarkistuksista, varaan mahdollisuuden esitellä uusia tarkistuksia. Kyseessä on enemmän kuin mahdollisuus käyttää hyvin päteviä työntekijöitä rajattuna aikana, eli kolmen vuoden jakson aikana. Ja se, mikä minusta on hyvin tärkeää, on se, että nämä prosessit liittyen näihin tarkistuksiin, joita olen ehdottanut, ovat joustavampia ja niitä voidaan sitten käyttää viitteenä tällaisessa normatiivisessa puitteistossa. Nyt ensimmäisen jakson aikana odotan, että saamme arvokasta apua varjoesittelijöiltä. Ja olemme pyrkineet tässä laatimaan siis dokumentin, joka olisi helppo ymmärtää ja helppo toteuttaa. Tiedän, että neuvosto on juuri kokoontunut ja tulee kokoontumaan pian uudelleen. Ja tulevina päivinä ja viikkoina ilmaistavat mielipiteet tulevat olemaan hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Minä toivon, että tulee olemaan mahdollista jatkaa yhteydenpitoa. Se olisi hyvin hyödyllistä. Nyt yhteenvetona haluaisin sanoa, että tämä teksti liittyy toisiin tapauksiin, eli sesonkityöntekijöiden tilanteeseen. Ja tähän liittyy myös eräs pieni vaikeus, sillä kyseessä on se, että haluaisimme koskettaa hyvin päteviä työntekijöitä ja sitä, että heitä käytetään yrityksissä ja tuodaan yrityksiin, jossa sellaisia voimia ei ole. Kiitoksia. Kiitos. Ehdottaisin, että kuulemme komissiota ja neuvostoa ennen kuin kuulemme työllisyysvaliokunnan esittelijä Rova Jaakonsaarta, joten komissio, onko siellä Rova Diana Schmidt, joka voi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin ensin kiittää Euroopan parlamenttia tämän kuulemisen järjestämisestä. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla työskentelyä noiden kahden ehdotuksen välillä ja haluaisin erityisesti kiittää herra Jakolinoa hänen mietinnöstään. Eh, ja nyt työ jatkuu sitten neuvoston kanssa tämän ehdotuksen pohjalta. Kuten herra Jakolino mainitsi, tämä ehdotus on osa suurta pakettia kattavasta maahanmuutto- politiikkastrategiasta ja me tietysti toivomme, että voimme saada nopean täytäntöön tai hyväksymännän tälle ehdotukselle. Tietysti aivan erityinen rooli on myös Eurooppa 2020 strategialla ja innovatiivisella ekonomialla taloudella on myös keskeinen rooli. Which are also in the proposal of the commission. There are some amendments. Joitakin tarkistuksia tähän on esitetty, joita täytyy... Täällä on vielä joitakin elementtejä hieman tarkennettava. Meidän on myös pystyttävä toimimaan mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan, ja jotkut tekstin osat ovat vahvistuneet näiden tarkistusten avulla. On myös tärkeää, että pysyvästi keskeiset kohdat, joista tulevina viikkoina täytyy keskustella, liittyvät myös määritelmään. Tämä on hyvin keskeinen osa tätä ehdotusta, jotta väärinymmärryksiä ei pääse tulemaan. Komissio yritti saada aikaan tärkeä, täsmällisiä määritelmiä ja on aivan selvää, että tässä on kyse hyvin erikoistuneista asiantuntijoista, ei mistä tahansa työntekijöistä. Ja tämä on tietysti hyvin tärkeää, näiden ihmisten liikkuvuus, kun puhutaan siitä, että asiantuntijuus pääsee liikkumaan. Kun me esitimme tämän ehdotuksen ja ajattelimme näitä määritelmiä, meille oli tärkeää se, että tämä soveltamisala ei olisi liian rajallinen, mutta toisaalta määritelmät olisivat selkeitä ja että voisimme pohjata työmme jollekin olemassa olevalle. Mainitsin joitakin muita kohtia. Liikkuvuus on hyvin tärkeä osa tätä direktiiviä ja meillä on ollut joitakin muitakin skeemoja – Tarvitsemme vielä keskustelua ja selvennystä moniin kohtiin. 12 kuukautta, 12 kuukauden aika on myös asia, josta meidän täytyy keskustella vielä lisää, mutta ehkä en esitä nyt tämän enempää huomautuksia voimme sitten keskustella lisää. Varasi. Sitten puheenjohtajavaltion edustaja Rouva Varasi. Olkaa hyvä. Elnök úr, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Haluan eh, ensin tervehtiä teitä kaikkia. Puheenjohtajavaltio haluaisi ennen kaikkea kiittää Euroopan parlamenttia huhtikuisista keskusteluista. Mielestämme Keskustelut olivat erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä. Haluamme herra Jakolinnoa kiittää tämän mietinnön esittelystä ja toivomme, että mietintö antaa merkittävän panoksen sille, että neuvosto ja Euroopan parlamentti mahdollisimman pian saavat aikaan sopimuksen tästä aiheesta. Mitä kilpailukykyyn tulee, tämän kaltaiset asiakirjat ja juuri direktiivi ovat erittäin keskeisiä. Ja nyt haluaisimme myös komissiolle kertoa, luonnollisesti Euroopan parlamentin valiokunnalle samoin kertoa neuvoston keskustelujen tuloksesta ja haluaisimme myös reagoida tähän mietintöluonnokseen. Niin kuin Jakolino tuossa jo totesi, Unkarin puheenjohtajakauden aikana asiasta on käyty hyvin laajaa keskustelua. Työryhmäkokouksia järjestettiin kuusi ja näissä kokouksissa keskusteltiin juuri tästä direktiiviehdotuksesta ja tämä osoittanee, että Unkarin puheenjohtajavaltiona ja jäsenvaltiot muutenkin pitävät tätä asiaa hyvin tärkeänä ja haluavat neuvottelujen tuloksena saada aikaan erittäin hyvän direktiiviluonnoksen. Kyse on vapaasta liikkuvuudesta ja tätä luonnollisesti korostettiin näissä keskusteluissa. Komission ehdotuksessa on varsin harvoja yksityiskohtia jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, yhteistyöstä, jonka on toteutettava, jotta liikkuvuus todella toteutuu. Asiantuntija keskusteluissa, neuvotteluissa näistä yksityiskohdista ja sen valtiot eivät pitäneet alkuperäistä ehdotusta kovinkaan yksinkertaisena ja siksi neuvosto valitsi toisenlaisen lähestymistavan, koska alkuperäisiä ehdotuksia mielestämme oli vaikea toteuttaa käytännössä. Tämän uuden liikkuvuusjärjestelmän pohjana on se, että haluamme vahvistaa lyhytaikaista ja pitkäaikaista liikkuvuutta. Mitä lyhytaikaiseen liikkuvuuteen tulee, olemme viitanneet tutkijoita koskevaan direktiiviin ja mitä pitkäaikaiseen liikkuvuuteen tulee, olemme viitanneet tähän sinisen kortin järjestelmään, Blue Card järjestelmään. Edustaja Jakolino totesi, että meille on tulossa myös muutosesityksiä ja me todella toivomme, että nämä kannat lähentyvät toisiaan mahdollisimman pitkälti. Mitä tulee direktiivin voimassaoloon ja sen toimialaan pidämme hyvin tärkeänä se, sitä, että tehdään ero lähetettyjen työntekijöiden ja muiden työntekijöiden välillä. Olemme Jakolinon kanssa samaa mieltä siitä, että näiden määritelmien tarkentaminen on keskeistä ja että tarvitaan käsitteet, jotka ovat helposti sovellettavissa käytännössä. Samoin on tärkeää välttää näiden määritelmien liian laaja tulkintamahdollisuus. Mitä tulee johdantoosan kappaleeseen, haluaisin todeta, viitata siihen, että mitä vastaanotto kapasiteettiin ja sen volyymiin tulee, niin tämähän kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan alle. Siksi mitään pakollisia kiintiösääntöjä emme haluaisi. Ja mitä tulee vastaanotto kysymyksiin, joihin Jakolinokin viittasi ehdotuksessamme, lähdetään siitä, että alkuperäistä ehdotusta 12 kuukautta lyhennetään kuuteen kuukauteen. Tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot itse eivät voi hyväksyä tai muotoilla edullisempia ehtoja tai olosuhteita. Mietintö luonnos tämän lisäksi lähtee myös siitä, että lähetettyjen työntekijöiden on palattava yritykseen tai voitava palata yritykseen ja heidät on otettava. Ja kolmansien maiden kansalaiset voivat luonnollisesti valita oman kohteensa, eikä heitä voi pakottaa poistumaan Euroopan unionin alueelta. Tässä olisi varmasti tärkeää pohjata, pohjata ehdotus jäsenvaltioiden toimiviin yhteisiin ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Ja mitä sitten tulee hylkäyksen syihin. Haluamme niitä yksityiskohtaisesti tarkentaa, jotta voidaan välttää ongelmat myöhemmässä vaiheessa. Pidämme yksinkertaistamista erityisen tärkeänä. Ja tästä syystä pidämme myös tärkeänä sitä, että direktiivissä muotoillaan yhdessä ainoassa kohdassa se, että jäsenvaltioiden on toteutettava yksinkertaistettu menettely luotettujen yritysten kohdalla. Ja toivon, että tämä järjestely, sitä voidaan soveltaa myös perheenjäsenten sekä lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. Sitten haluaisin lyhyesti vielä puhua määräajoista. Hyvät naiset ja herrat, on hyvin tärkeää ottaa huomioon se, Lähetettyjen työntekijöiden kohdalla kyse ei ole yksinomaan kolmansien maiden työntekijöistä, on myös äh, valvottava niitä yrityksiä, jotka heidät ottavat vastaan. Ja Tästä syystä pidämme 30 päivän määräaikaa liian lyhyenä. Ja mitä Joka tapauksessa toivomme, että neuvostossa saadaan aikaan kompromissi ja lisää asiakirjat toimitetaan jäsenvaltioille vaihtoehtoina. Täyden täydentävän ähm, asiakirjan tai täydentävien asiakirjojen suhteen on hyvin tärkeää se, että kaikki ähm, olennaiset tahot ja kaikki olennaiset tiedot äh, toimitetaan. Pyydän anteeksi, jos puhuin liian pitkään. Joka tapauksessa haluan sydämellisesti kiittää herra Jakolinoa hänen mietintöluonnoksestaan ja toivomme todella, että Puola puheenjohtajavaltiona jatkaa tätä käynnistynyttä työtä ja että yhteistyö parlamentinkin kanssa on jatkossa toimivaa. Sitten Saari, työllisyysvaliokunnan esittelijä, säännön 50 pohjalta. Työllisyysvaliokunta on mukana tässä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Jakolino hyvästä yhteistyöstä. Täällä on todettu jo monen kertaan, että tämä on osa suurta kattavaa maahanmuuttopakettia. Kyllä, näin on. Kysyisin, että liittyykö tähän suuruuteen jotain ongelmia. Ja epäilen, että tähän liittyy. Pääkritiikki kohdistuu tähän komission sektorikohtaiseen lähestymistapaan. Eli maahanmuutossa eri ryhmiä kohdellaan eri tavalla. Eli eri ryhmiin kuuluville tulee erilaisia oikeuksia. Ja voi olla, että tähän eh, ikään kuin hukkuu se tämän direktiivin tarkoitus, että halutaan yksinkertaistaa säännöksiä ja halutaan työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Ainakin minulle on aivan vaikea ymmärtää, että millä tavalla yksinkertaistuu säännökset, jos työpaikalla saattaa olla todellakin eri reittiä tulleita työntekijöitä. On, niin kuin täällä on todettu, on eh, Blue Card-työntekijöitä, työntekijöitä, ovat, jotka ovat tämän GATS-sopimuksen sateenvarjon alla, on ö, eh, lähetettyjä työntekijöitä, on tutkijoita ja nyt tämä ICT-työntekijä. Että tässä piilee se vaara, että se yksinkertaistaminen, jota halutaan, niin siirtyykin monimutkaiseksi sitten työpaikkatasolla. Ja tästä olen huolestunut. Mutta sanottuani tämän totean kyllä sen, että, että tämä on erittäin tärkeä edistää osaamisen liikkuvuutta. Euroopassa on paitsi kestävyysvaje, on myös osaamisvaje. Ja on erittäin tärkeää, että saadaan kolmansista maista korkeasti koulutettuja ihmisiä enemmän Eurooppaan. Ja mitä enemmän työvoima liikkuu, sen enemmän uskon tulee lisää kasvua ja, ja se parantaa eurooppalaista kilpailukykyä. Eli tämä ajatus on tässä kuitenkin kestävä. Täällä on käynyt ilmi myös herra Jakoliinon puheenvuorosta, että on vielä tarvetta tehdä tästä direktiivistä täsmällisempi ja että tässä on vielä avoimia kysymyksiä. Minusta pääkysymys, johon pitää pystyä vastaamaan, on se, että tämä direktiivi ei saa synnyttää uutta ikään kuin kahden kerroksen ja kahden väylän työmarkkinoita Eurooppaan. Ja tästä tämä on työllisyysvaliokunnan ihan tämmöinen keskeinen ajatus suhteessa tähän direktiiviin. On jonkinlainen väärinkäsitys siinä, että tämä on ymmärtää tämä direktiivi puhtaasti tämmöisenä maahanmuuttodirektiivinä. Tällä on vaikutusta työmarkkinoihin, Onko sillä iso vai pieni vaikutus? Sitä on vaikea ja liian aikaista sanoa, mutta joka tapauksessa sillä voi olla ja sillä on vaikutusta. Ja siksi olisi hyvä, jos legal base sisältäisi myös tämän artiklan 153 AB ja G, jotka sitten Eh, ikään kuin sisältävät myös nämä työolosuhteet, terveyden, turvallisuuden työssä ja, ja, ja muutkin tämän tyyppiset asiat myös näiden kolmansien maiden, kolmansista maista tuleville työntekijöille. Täällä on puhuttu aivan oikein näistä määritelmistä ja siitä vallitsee kulun perusteella jo laaja yksimielisyys, siihen viittasi myös herra Jakolino, että eh, määritelmien täytyy olla täsmällisempiä, eh, että tiedämme, mitä tarkoitetaan johtajilla ja tiedämme sen, mitä, miten määritellään asiantuntija. Tässä määritelmässä, jos sanotaan uncommon knowledge, tämä on hyvin heikko määritelmä ja se voidaan todellakin tulkita monilla tavoilla. Esimerkiksi kun yhdessä kuulemisessa Saksan äh, työllisyysviraston johtaja sanoi, että, äh, että tätä esimerkiksi maalari, äh, erikoistunut maalari voidaan arvioida tämän määritelmän mukaan spesialistiksi eli asiantuntijaksi. No siksi on hyvä tarkistaa tätä. Ja Tässäkin haluta, minä haluaisin yksinkertaisuutta sillä tavalla, että pitääkö olla erilaisia määritelmiä asiantuntijoista, koska meillä on jo Blue Cardissa on määritelmä ja korostasin sitä, että vaikka näiden mm, direktiivien tavoite on erilainen, niin kuitenkin nämä kohderyhmä on aika paljon sama, eli korkeasti koulutetut asiantuntijat – niin eikö voisi ajatella, että tämä määritelmä olisi sama tässä ja Blue Cardissa? Se, mistä, jonka olen maininnut jo aikaisemmin näissä kuulemisissa, on epäilys siitä, että onko järkevää käyttää lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä tässä yhteydessä sanon tämän yhtenä tämän direktiivin äitinä. Olin 15 vuotta sitten työministerinä, Suomen työministerinässä tekemässä tätä direktiiviä ja ja nyt on kuitenkin havaittu, että tässä direktiivissä on erittäin paljon puutteita ja komissio on luvannut tuoda oman esityksensä tämän direktiivin uudistamiseksi tämän vuoden lopussa. Ja sen perusteella ei ole järkevää käyttää tätä lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä tässä yhteydessä. Tässä ehdotuksessa sanotaan muun muassa, että, että jäsenmaat voivat soveltaa suotuisampia pelisääntöjä ICT-hen ja, ja, ja nämä ICT työntekijät, niitä, heitä pitää kohdella vähintään samalla tavalla kuin lähetettyjä työntekijöitä. Mitähän Court of Justice ajattelee tästä ikään kuin lupauksesta, ottaen huomioon sen, että tätä lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä, se on jo kääntynyt minimidirektiivistä maksim, ja, ja voi olla, että tästä tulee niin kuin isojakin ongelmia. Kun otetaan huomioon, että <clears throat> tämän direktiivin kautta kolmasista maista Eurooppaan tulevat työntekijät voivat työskennellä täällä kolmen vuoden ajan, olisi yksinkertaisempaa ja selvempää eh, soveltaa heihin samaa lainsäädäntöä kuin paikalliset, paikalliseen paikallisiin työntekijöihin ja työvoimaan. Olemme jo nähneet aika paljon vaikeuksia mm, tästä mm, lähetettyjä työntekijää koskevasta direktiivistä, ja enkä todellakaan voi ajatella, että, että sen soveltaminen olisi helpompaa helpo, tai helpottaisi, se toisi enemmän vaikeuksia. Tämän takia äh, oma valiokuntani korostaa voimakkaasti sitä periaatetta, että työntekijöitä täytyy kohdella yhdenvertaisesti ja jokaisen maan työehtosopimuskäytäntöjä ja järjestelmiä äh, täytyy, täytyy noudattaa yrityksen tasolla. Mm, näiden muutamien kriittisten havaintojen jälkeen totean vielä kerran sen, että pidän tätä direktiiviä erittäin tärkeänä ja, ja uskon, että tämä hedelmällinen yhteistyö herra Jakolinon ja shadow-raportöörien kanssa tässä komiteassa, <clears throat> LIBE-komiteassa ja, ja työllisyyskomiteassa jatkuu ja ja voimme ko- ko- keskittyä nyt lähiaikoina näihin heikkoihin kohtiin ja parantaa niitä ja saada sellaiset kompromissit, että, että todellakin tämä palvelee sitä ideaa, mitä, mitä on, halutaan, että suuret monikansalliset yritykset saavat työntekijöitä ja he voivat siirtää työntekijöitään vaarantamatta paikallisen työvoiman asemaa ja, ja yhteisiä sopimuksia. Kiitoksia. Now I see that I only... Täällä on nyt yksi puheenvuoropyyntö. Herra Brons. Ah, Nythän ne kädet siellä nousevat myös Mulder, eli nyt todella keskustelu käynnistyy. Ensin Mulder, sitten Rova Ernst ja sitten herra Brons. Mulder. Thank you, uh, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Liberaaliryhmä tervehtii näitä komission ehdotuksia ilolla. Uskon, että tämä on askel, taas uusi askel yhteisiä markkinoita kohti. Me olemme hitaasti kehittämässä yhteisiä politiikkoja maahanmuuton suhteen koko Euroopassa. Olen kiitollinen herra Jakolinilla hänen ponnistuksistaan. Hän on pyrkinyt pääsemään yksimielisyyteen monissa asioissa. Meillä on ollut kuuleminen niin edespäin. Tämä on hyvin, hyvä lähestymistapa. Ja mitä hänen ehdotuksiinsa tulee, hyvin suurelta osin me voimme olla samaa mieltä niiden kanssa. Myöskin liberaaliryhmässä on muutamia huolia liittyen siihen, mitä tapahtuu, jos jotkut jäsenmaat, joissa on 25 prosentin työttömyysluku yliopistosta valmistuneiden keskuudessa, meidän ei pitäisi liian helposti ottaa vastaan muilta mantereilta työntekijöitä, kun töitä ei löydy kaikille omille valmistuneille nuorillekaan. Ja uskon, että herra Kolinon aloite tässä asiassa on hyvin tervetullut. Mitä tulee muihin ehdotuksiin, uskon, että perheen jäsenten tilanne on sellainen, että heitä pitäisi kohdella samoin kuin työntekijää itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me annamme luvan henkilölle, joka haluaa työskennellä Euroopassa, pitäisi ottaa huomioon, että samaan aikaan perheenjäsenten tilanne pitäisi myöskin päättää. On ollut keskustelua siitä, mikä olisi paras hetki. Nyt komissio ehdottaa 12 kuukautta ja äh, Jakolinen kuutta kuukautta. Olisi hyödyllistä, jos komissio voisi perustella, miksi tämän periodin pitäisi olla 12 kuukautta, sillä – on aina mahdollista keskustella siitä, mikä on paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tähän tarvittaisiin perusteluja. Mitä tulee sitten määritelmiin, uskon, että nämä kategoriat, joita on esitelty, joita työllisyysvaliokunnan esittelijä tässä käsitteli, tämä on jälleen kerran aina asia, josta pitää keskustella. Koskaan ei saada selkeää määritelmää, mutta minulla ei ole mitään vastaan näitä esitettyjä määritelmiä. Herra Jakolino antoi muutamia ehtoja liittyen työntekijöiden palkkoihin Euroopassa – ja minun mielestäni tämä pitäisi olla yritysten päätettävissä. On hyvin vaikeaa kaikille jäsenmaille tai millekään hallitukselle sanoa, että jos Eurooppaan lähetetään työntekijä tälle henkilölle pitäisi maksaa niin ja niin paljon. Tämä on jotakin, mitä kyseisen henkilön ja yrityksen välillä pitäisi sopia. Ja sitten jos palkka on hyvin erilainen kuin eurooppalainen palkka, tämä on sitten jotakin, mikä määräytyy yrityksen toimintaympäristön ja yrityksen tilanteen mukaan. Mielestäni tämä ei ole hallitusten rooli päättää tämän tyyppisiä kysymyksiä. Kiitoksia. Ernst. Kiitoksia. Ja sitten Ernst. Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää varjon esittelijöiden piirissä meidän tulee kyllä vielä syventyä joihinkin kysymyksiin mielestäni. Täytyy sanoa nyt ihan rehellisesti, että pidän tärkeänä ensinnäkin sitä, että tässä nyt mietitään, että mitä me täällä teemme. Perusongelmana on nyt se, että tässä todella erilaiset työntekijäryhmät segmentoidaan työmarkkinoilla eri lokeroihin. Heillä on erilaiset oikeudet, erilaiset oikeudelliset juridiset mahdollisuudet. Ja me luomme tässä valtavan verkon ja verkoston aivan erilaisia oikeudellisia tilanteita, ja tämä on kyllä suuri merkittävä ongelma. Ongelma suhteessa jäsenvaltioihin ja yrityksiin, mutta erityisesti ongelma suhteessa työntekijöihin ja heidän kohtelunsa. Ja meidän täytyisi nyt pohtia, että mitä oikeudellisia sääntöjä me tarvitsemme ja mitä emme. Ja tämä ei ole minulle suoraan sanottuna vielä kyllä selvää. Eli miten me nämä asiat nyt parhaiten järjestelisimme, mutta tätä asiaa olisin kyllä mielelläni vielä yhdessä esittelijän ja varjoesittelijöiden, muiden varjoesittelijöiden kanssa käynyt läpi. Sitten toinen asia nämä määritelmät. Kuuleminenhan teki meille hyvin selväksi tämän direktiiviehdotuksen räjähdysalttiuden. En minä suoraan sanottuna ole vielä ihan selvillä vesillä siitä, että mitä nyt nämä erilaiset asiantuntijat ja, ja muut työntekijäryhmät oikein ovat. Nämä on erittäin hämär, hämärästi määritelty. Mitä nämä mm, superasiantuntijat sitten ovat? Voimme tietenkin tähän erilaisia muotoiluja asettaa, mutta juridisesti se ei asia tee selvemmäksi eikä yksinkertaisemmaksi kuulemistilaisuudessa. Muuten tuli selväksi sekin, että käsite konserni on täysin epäselvää. Ja e, kyllä nämä määritelmät täytyy nyt nostaa vielä asian keskiöön ja katsoa ne hyvin tarkkaan läpi. Sitten tietenkin e, yhtäläinen kohtelu paikallisten työntekijöiden kanssa. Miten tämä toteutetaan ja minkälaiset ovat näiden konsernin sisällä lähetettyjen työntekijöiden oikeudet, sosiaaliset oikeudet, työoikeudelliset kysymykset, entäpä perhe? asiat. Näitä ei vielä ole selvitetty ja meidän täytyy näistä kyllä ehdottomasti vielä sopia. Eli näin ollen Eh, tässä en ole nyt vielä ihan varma siitä, että, että mille kannalle kallistuin. Kiitos. Now Mr. Bronze. Kiitoksia esittäjällä Bronze. Thank you, Mr. President. <clears throat> Intracorporate trans... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritysten sisäiset siirrot paljastavat taloudellisen muuton kasvot. Kyseessä ei ole näiden työntekijöiden tarpeiden tyydyttäminen, vaan globaalin työelämän tarpeiden tyydyttäminen. Kieli on hiukan paljastavaa, kuulimme puhuttavan työmarkkinoiden tarpeista. Ja haluaisin muistuttaa, että markkinat, jos ei nyt puhuta orjamarkkinoista, niin ovat jotakin, missä kuljetetaan tavaroita eikä ihmisiä. Kuulimme myöskin pelottavan tällaisen ihmisresurssit, human resources, ilmaisun, aivan niin kuin ihmiset olisivat jotain resursseja, joita bisneselämä voi käyttää ajatus, että ihmisten tarpeet käy, täytetään. Ihmiset eivät ole jotakin, mitä pitäisi manipuloida ja kuljettaa yritysten tarpeisiin. Ja puhutaan nyt siitä, että halutaan asiantuntijoita ja johtajia kolmansista maista yritysten sisäisten siirtojen kautta yritysten tarpeisiin. Ja monissa tapauksissa tämä tapahtuu kehitysmaiden ja muiden maiden välillä ja usein koulutettuja ihmisiä hyvin rajoitetuista resursseista siirretään. Usein tällaiset headhunterit, eli kykyjen metsästäjät, etsivät näitä ihmisiä. Te muistatte viime vuoden kuulemisen, jossa Malin presidentti parlamentissa kiinnitti huomion siihen suureen määrään. Tämä oli noin 30 prosenttia Malin valmistuneista opiskelijoista, jotka työskentelevät ulkomailla kehittyneissä valtioissa. Ja eli nyt olisi liian pessimistinen, niin täytyy sanoa, että tässä pyritään löytämään kaikkien lahjakkaimmat ihmiset. Ja jos länsi ja pohjoinen vetävät kaikki nämä ihmiset luokseen, me saatamme aiheuttaa näille lähtömaille kestävää köyhyyttä ja puutetta. Meidän pitää varmintaa, että omat koulutusjärjestelmät pystyvät sitten kattamaan nämä jäävät kykyaukot. Meidän ei pitäisi antaa yrityksille tässä vastuuta. Ne vain pyrkivät tekemään rahaa. Si, siis Sargent. No niin, Rova Sargentini on pyytänyt puu. Uh, um, thank you, Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun kuuntelen aikaisempia puhujia ja aivan erityisesti esittelijää, minua alkaa ihmetyttää mitä me, mihin me oikeastaan pyrimme tällä direktiivillä? Haluaisin ottaa esiin yhden keskeisen kohdan, joka on ICTn palkka Euroopassa. Esittelijä ehdottaa, että tällaisen ICT-tarkistusta, jossa sanotaan, että ICT-työntekijän pitäisi saada sama tai samankaltainen palkka kuin eurooppalaisen työntekijän samankaltaisessa ammatissa. Kun tullaan matalapalkkamaista, tämä on mielestäni hyvin ymmärrettävä ja normaali vaatimus. Se tosiaan ratkaisisi sen ongelman pelon, jonka mukaan tällaiset ICT-työntekijät tai lähetetyt työntekijät työntäisivät eurooppalaiset pois Euroopan työmarkkinoilta, mutta jos nyt tullaan esimerkiksi jostain Saudi-Arabiasta tai Kanadasta, niin tuo on hieman outo vaatimus ja meidän täytyisi löytää tähän jokin ratkaisu tähän ongelmaan. Toinen ongelma, joka on edelleen olemassa ja jota tämä direktiivi ei ratkaise, mutta joka meidän on silti tunnustettava, on se, että koska lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ei ottanut palkkakysymystä käsitelläkseen, niin emme me voi tehdä tästä ICT direktiivistä huonompaa. Se ei ole yhtäläistä kohtelua, jos ICT-työntekijöitä, siis yritysten sisäisiä siirtoja työntekijöitä kohdellaan samalla lailla kuin lähetettyjä työntekijöitä. Minä arvostan tapaa, jolla esittelijä selitti perheenjäsenten oikeudet, nimenomaan ICT-työntekijöiden perheenjäsenten oikeudet. On tärkeää, että tämä tekee houkuttelevammaksi sen, että ihminen lähtee ulkomaille – töihin, mutta näinä emansipaation aikoina voisi olla aika naurettavaa, jos perheenjäsenten pitäisi istua kotona tai tehdä jotain hyvän tekeväisyystyötä, oli tämä perheenjäsen sitten kumpaa sukupuolta tahansa, vaikka on helppo kuvitella, kumpi sukupuoli siellä todennäköisemmin istuu siellä kotona. Herra Jakoliino puhui myös maahanmuutosta ja integraatiosta. Minä en usko, että kun puhumme yritysten välisten siirtojen työntekijöistä, että integraatiosta tulee mikään keskeinen teema, varsinkaan kun hän sanoo, että tällaisella työntekijällä pitäisi olla sopimus siitä, että hän palaa kotimaahansa. Täällä on sanottu paljonkin ja itse olen varmaan sanonut ihan tarpeeksi, mutta minä olisin arvostanut sitä, että, olisimme, että järjestäisimme varjokokouksen, jossa keskustelisimme näistä kysymyksistä. Näin, että herra Morais aloitetta puheenvuoro, olkaa hyvä. shadow, Mrs. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin sanoa, että Sosiaalidemokraattien varjoesittelijä ei voi olla täällä paikalla tänään. Hän halusi kiittää esittelijää ja ottaa myös yhdenvertaisen kohtelun kysymyksen esiin, kuten Roo Jaakonsaarikin. Tämä on tärkeä kysymys ja sitten myöskin harjoittelijoiden asema ja perheiden tilanne, mikä todellakin tilanne tulee tässä olemaan ICT-direktiivin myötä. Minä en halunnut tässä lähteä etukäteen kertomaan, mistä hän tulee puhumaan tulevissa varjokokouksissa. Halusin vain pahoitella, ettei hän ole paikalla ja kertoa, mitkä ovat nämä avainkysymykset, joita hän tulee käsittelemään myöhemmissä kokouksissa. No niin, nyt käännymme jälleen esittelijämme herra Jakolinon puoleen, että hän saa käyttää loppupuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä olen hyvin tarkkaavaisesti kuullut ja kuunnellut nyt kaikki puheenvuorot ja vastaisin ehkä lyhyesti. Voisin aloittaa komission edustajasta. On monia aiheita, joiden kohdalta komissio pitää tiettyjä korjauksia tarpeellisina, muun muassa määritelmien suhteen. Ja tätä työtä me olemme tässä nyt juuri tekemässä. Ja tulen palaamaan tähän asiaan kollegojen pyyntöjen pohjalta. Kiitän myös puheenjohtajavaltio Unkaria hyvästä yhteistyöstä. Tiedän tietenkin, että on hyvin vaikeaa artikla 16 työstä löytää tasapainoista määritelmää, lyhytaikainen ja pitkäaikainen liikkuvuus ja sovellusala, mitä näihin konsernien sisäisiin siirtoihin tulee 12 kuukautta, 6 kuukautta. Tätäkin täytyy vielä katsoa ja ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tätä asiakirjaa parannettaisi huomattavasti tarkistusten kautta ja mm, uusiakin vielä tulee. Sitten mitä tulee yhtenäiseen lupamenettelyyn, esittelyyn. Tähänkin on esittelijältä uusi ehdotus. Kitarova Jaakonsaarea kovasti. Yhteistyö on todella ollut erinomaista, näin hänkin totesi. Yhteistyö meidän välillämme ja varjoesittelijöiden kanssa myös. Olemme tavanneet jo jokin aika sitten, tulemme tapaamaan myös jatkossa. Ja on oikein hyvä, että olemme nyt saaneet tilaisuuden äh, jatkaa keskustelua. Äh, pari äh, selvennystä nyt ehkä minulta tässä. On aivan totta, että kyse on direktiivistä, joka liittyy lailliseen maahanmuuttoon. Samalla se liittyy luonnollisesti työmarkkinoihin. Kyse on hyvin pätevistä ammattilaisista ja luonnollisesti tässä on oltava työsuhde työntekijän ja hänen työnantajansa välillä. Ja tämän lisäksi tulisi katsoa, miten pitkään työntekijä on jo työskennellyt tai miten pitkään hänen on tarvinnut työskennellä kolmannessa maassa tässä yrityksessä tai konsernissa, jotta hän voi tämän liikkuvuuden puitteissa ähm, siirtyä EU-hun. Tästähän on keskusteltu ja todella meillä on tämä muutosesitys, komissio 12 kuukautta, me 6 kuukautta. Kuitenkin ilman, että tässä työsuhteessa on ollut mitään katkoja. Eli tämän työntekijän on katkotta oltava vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa ollut tähän yritykseen. Mielestäni tämä on ihan järkevä ehdotus. Toki uusia muitakin ehdotuksia vielä voi tulla. Tämän lisäksi on ehdottoman välttämätöntä, ja tämän totesi Rova saari, että perhe on otettava myös huomioon tasapainoisten kriteerien pohjalta, reilujen kriteerien pohjalta. Täytyy katsoa mahdollisuutta siihen, että myös perhe seuraa työntekijän mukana. Mitä palkka kysymykseen tulee, niin äh, tässä muun muassa Rova Sargentini pohdiskeli asiaa, samoin äh, herra Moraes, joka välitti meille Rova Blinkevichiuten äh, varjoesittelijän kannan. Ja minä ehkä lisäisin tähän asiaan nyt vielä yhden kysymyksen. Minä olin johtajana yrityksessä, jossa oli 6000 työntekijää ja jos me olisimme kohdelleet kahta työntekijää, jotka tekevät samaa työtä eri tavoin, niin sehän olisi ollut aivan hullua. Mutta luonnollisesti mielelläni kuuntelen kollegojen huomioita ja neuvoja kollegojen, jotka pitävät tätä asiaa tärkeänä, niin kuin minäkin. Ja aivan epäilemättä määritelmät ovat tärkeä asia. Rova Ernst viittasi tähän. Tämä on vakava ongelma. Mutta jos nyt ihan konkreettisesti katsotaan muutosesityksiä, joita itse olen ehdottanut, niin äh, varmasti nämä muutosesitykset tekevät hyvin selväksi, miten äh, esimerkiksi äh, niin kutsutun johtajan, mm, manager, on todella täytettävä tietyt kriteerit. Tässä on tiettyjä kriteerejä sen suhteen, minkälainen budjetti hänellä on käytettävissään, kuinka paljon työntekijöitä ja minkälainen asiantuntijuus ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja herra Mylder viittasi harjoittelijoihin ja heidän kohdallaan me olemme niin, minullahan on täällä tarkistus, ensimmäinen tarkistus, jonka olen esittynyt, esittänyt tähän johon tosiaan kappaleeseen kahdeksan, eli että näiden koulutettujen työntekijöiden määrä ei saa olla korkeampi kuin niiden osuus, jotka, jotka tulevat tästä samaisesta jäsenvaltiosta, joka on kyseessä. Ja samoin tietenkin täytyy ottaa huomioon kokemukset, koska tämän direktiivin menestys luonnollisesti eh, riippuu siitä, miten hyvän siitä saamme aikaan. Ja tosiaan näitä määritelmiä, näistä puhutaan viidessä artiklassa. Kyse on sitä, mitä haluamme. Ja sitten niin, artikla kahdeksan nämä mahdolliset rangaistukset, rangaistukset eh, työnantajille, jotka eivät kunnioita tätä direktiiviä. Ja sitten tietenkin myös kysyntä asia. Ja olen muuten Rova Jaakonsaaren kanssa aivan samaa mieltä siitä, että tarvitaan paremmat määritelmät. Ja perhe, perheen määritelmä, sekin vielä, sekin täytyy ö, ottaa tässä huomioon. Tämä on tärkeää niin työntekijöille kuin mukana seuraavalle perheellekin. Ja sitten liikkuvuuskysymys, artikla 16. Työntekijä, joka tulee Intiasta, vaikkapa Kreikkaan tai, ja haluaisit sitten muuttaa sieltä Italiaan, niin tämä on, tämä on ongelmallinen asia. Kollega, joka viittasi tähän, voi varmasti ehdottaa parannusta. Herra Brons sanoi, että täällä puhutaan inhimillisistä resursseista, pätevistä resursseista ja piti tätä ongelmallisena. Mulder totesi, että 21 prosenttia nuorista on työttöminä Euroopassa, 28 prosenttia jopa Italiassa. Tämä on luonnollisesti ongelma, yhteinen ongelma meille Euroopassa ja olen aivan varma siitä, että seuraavassa varjoesittelijöiden kanssa järjestettävissä kokouksissa voimme myös tähän syventyä. Ja puheenjohtajalle toteaisin, että ehkäpä 12. heinäkuuta voisi olla määräaika tarkistuksille, että ehdimme todella vielä toteuttaa tämän varjoesittelijäkokouksen niin, että kaikki ryhmät voivat vielä antaa omat kommenttinsa. Kiitos. Kiitos, olemme jo myöhässä, joten pyytäisin Rova Jaakosan, että puhuisitte lyhyesti viimeinen puheenvuoro työllisyysvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Lyhyesti kaksi asiaa. Täällä kiinnitettiin huomiota tähän niin sanottuun aivovuotoon se on relevantti ongelma, mutta saattaa olla niin, että tämä direktiivi jopa patoaa sitä, koska kysymys on vain kolmen vuoden, vuoden työ, työstä Euroopassa. Mutta sitten haluaisin vielä sanoa tästä yhdenvertaista kohtelusta. Missä on tällä hetkellä maailman halvimmat insinöörit? Monet luulevat, että ne on Kiinassa. Ei muutama vuosi sitten oli Unkarissa, ää, anteeksi tuolla Ukrainassa, Ukrainassa. Ja nyt esimerkkiomaisesti, että jos saksalainen tai suomalainen yritys haluaa palkata kolmansista maista insinöörejä, niin jotta me estämme tämän palkkadumppauksen, että niitä insinöörejä ei palkatakaan vaan sen takia, että pitää maksaa vähemmän palkkaa, vaan halutaan sitä osaamista, niin silloin mieluummin tämä saksalainen tai suomalainen yritys palkkaa tarpeen osaamisvajettaan paikkaa espanjalaisilla, portugalilaisilla tai puolalaisilla insinööreillä, niin tämä kysymys on erittäin vakava, että tästä ei tule semmoinen yksi väylä synnyttää kaksi, kaksin, kaksinaisia työmarkkinoita. Ja sen takia tämä yhdenvertainen kohtelu on erittäin tärkeää. Kiitoksia. Gracias. Thank you for all the country. kiitos teille ja kiitos kaikista puheenvuoroista. Tässäpä tämä tältä erää. Ja nyt äh, kirjaamme ylös tämän ehdotuksen tarkistusten määräajasta heinäkuun 12. päivä kello 12, tiistai 12.7. kello 12 määräaika tarkistuksille. Jakolin on mietintöön LIPE-valiokunnassa. Ja mitä työllisyysvaliokuntaan tulee käsittääkseni määräaika on 22. kesäkuuta. Rojakon pitääkö paikkansa? Kyllä. Eli liittyen niihin artikloihin, jotka kuuluvat työllisyysvaliokunnan toimivaltaan artiklan 50 perusteella työjärjestyksessämme. Heidän määräaikansa on tosiaan sitten tuolloin. Ja nyt jatketaan eteenpäin. Myöhässä, myöhässä on kohta 21, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä kausityötä varten. Ja meidän esittelijämme on Sergio Coferati. Take note of the presentation of the... Ja tässä on nyt äh, tarkoitus Libevaliokunnan esittelijä herra Claude Moraisia kuulla. Ja sitten puheenvuoronsa tosiaan herra Koferati työllisyysvaliokunnan nimissä. Herra Moraes on tosiaan vastuussa kausityöntekijöistä meidän osaltamme. Ja Kuulemistilaisuus järjestettiin huhtikuussa. Ja nyt meidän on muuten myös äh, tarkoitus sopia määräistä tarkistuksille. Joten kuullaanpa nyt ensin kollega Moraisia. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä uskon, että keskustelu ICT-direktiivistä äh, käsitteli jo näitä monimutkaisia taustoja liittyen siihen, miksi me keskustelemme näistä asioista kolmesta laillisen maahanmuuton tapauksesta, jotka liittyvät erityisiin kategorioihin työntekijöitä sen sijaan, että meillä olisi yleisempi lähestymistapa. Laillinen maahanmuutto liittyy siniseen korttiin. Tämä oli ennen Lissabonin sopimusta ja tämä oli tällaisten pysyvien tai lähes pysyvien työpaikkojen tilanteessa käyttävä toimi. Meillä on ollut tietenkin luonnollisesti paljon erilaisia huolia, joita on selkeästi ilmaistu tasapuolisen kohtelun suhteen, ja tätä on käsitelty jo työllisyysvaliokunnassa. Me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa meidän täytyy parantaa komission ehdotuksia, mitä tulee näihin työntekijäryhmiin mitä olen pyrkinyt tekemään kausityöläisten suhteen, on se, että varmistan, että me käsittelemme käytön kysymystä. Tähän ehdotukseen on otettu huomioon se, että on tarvetta kausityölle me tarvitsemme tätä työläisryhmää. Kausityö on todellisuus, joka on olemassa nykyisin. Ja tämä on se ajatus, joka tämän ehdotuksen takana on. Tämä luonnos on melko vaatimaton. Konteksti on ehkä sellainen, että sitä on julkisesti keskusteltu, mutta ehdotus sinänsä on melko vaatimaton, mitä tulee siihen alaan, minkä se kattaa. Tarkoituksena on jälleen kerran käsitellä tiettyä työläisryhmää, jotka joka tapauksessa tulevat jo Euroopan unionin tekemään työtä. Lähestymistapa on ollut hyvin räätälöity kuulemisessa, liittyen siihen, mitä kuulimme huhtikuun kuulemisessa ja myöskin tähän laajennettuun keskusteluun, jota on käyty työmarkkinatoimijoiden kanssa ja kaikkien mahdollisten asianomaisten, ei vain siksi, että meillä oli yhden luvan keskustelu, mutta myöskin koska olemme pyrkineet oppimaan aikaisemmista työlupiin liittyvistä keskusteluista. Periaatteessa se, mitä olen pyrkinyt tekemään komission ehdotuksen suhteen, on se, että olen yrittänyt säilyttää nämä elementit, jotka ovat hyvin tärkeitä. Koko kausityökeskustelu on, kuten muistatte, me olemme kansallisten parlamenttien kanssa keskustelleet tästä asiasta ja tässä toissijaisuusperiaate oli hyvin tärkeä periaate ja uskon, että tämän vuoksi pyrimme varmistamaan, että jäsenmaat voivat kontrolloida kausityöläisten määrää, he voivat kieltäytyä ja he voivat tehdä arviointia työmarkkinoilla, jotta voisivat varmistaa, että me voimme turvata kansallisten työntekijöiden tilanteen. Tämä on hyvin tärkeä turvatekijä. Ja myöskin mitä tulee tähän komission ehdotukseen, uskon, että siinä on hyvä sekoitus tällaisen harmaan työvoiman rajattomisen suhteen, mitä tulee kausityöläisyyteen. Ja sitten myös se asia on otettu huomioon, että kausityöläisyyttä ei pitäisi venyttää. Kausityöläiset tulevat Euroopan unionin he tekivät sesongin ajan töitä ja sitten he lähtevät. He ovat tilanteessa, jossa on hyvin tärkeää, että me emme vahingoita kolmansien maiden tilannetta. Te tiedätte, että tämä avun muoto on hyvin tärkeä. Se on suurempi kuin mikään muu apu, jota me annamme Euroopan unionista kolmansiin maihin. On hyvin tärkeää, että komission ehdotuksessa tunnustetaan tämä kiertävä maahanmuutto, erityisesti artikla 12, ei sisällä nyt työluvan jälkeen sitä mahdollisuutta, äh, että työntekijä palaisi uudelleen kolmen vuoden sisällä kausityöläisenä. Ja meillä on mukana myöskin säätöjä siihen, kuinka työntekijä voi jäädä ja pidentää kausityöläisyyden kautta. Pyrimme ottamaan huomioon tiettyjä elementtejä, kuten esimerkiksi viisa, viisumikulut kausityöntekijöille. Tässä tarkoituksena on helpottaa kotimaahan paluuta oleskelun jälkeen. Ja tietenkin tasapuolinen kohtelu on asia, jota on käsitelty. Tämä kuuluu työllisyysvaliokunnan toimi valtaan. Haluaisin kiittää herra konferaatia. Olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä. Yksi ongelmista tässä liittyen lailliseen maahanmuuttoon on tietenkin se, että Tukholman äh, sopimuksen ja Lissabonin sopimuksen jälkeen oikeusperusta on sellainen, että meillä on tiettyjä jaettuja kompetensseja ja sitten tiettyjä eksklusiivisia kompetensseja – ja vaikka on asioita, jotka liittyvät vain työvaliokunnan toimivallan piiriin, on hyvin tärkeää, että me täällä Libyassa keskustelemme näistä asioista, sillä me emme halua, että on sellaisia työntekijäryhmiä, jotka voisivat heikentää eurooppalaisen työntekijöiden roolia tai asemaa. Eli tässä on siis tasapuolinen kohtelu hyvin tärkeänä periaatteena ja molemmat valiokunnat ovat ottaneet sen huomioon. Ja tästä on jo puhuttu aikaisemmassa keskustelussa. Mitä tulee sitten tämän oleskelun kestoon, jälleen kerran komissio ehdotti maksimiaikaa, joka olisi kuusi kuukautta. Ja tässä minun mietinnössäni tätä on muutettu. Tietenkin pitkän keskustelun jälkeen olemme olleet monien osapuolien kanssa yhteydessä ja lopulta päätimme sitten pitäytyä tässä kuudessa kuukaudessa, jota komissio ehdotti. Me pohdimme nyt, kuinka voisimme varmistaa kausityöntekijöiden tilanteen niin, että heitä ei käytettäisi hyväksi. Monissa maissa kausityöläisten tilanne on hyvä, mutta on myöskin epätasa-arvoisia työolosuhteita Euroopan unionin sisällä. Kysymys on hyvin monimutkainen. Toisaalta pitäisi luoda hyvät työolot kausityöntekijöille. He tulevat Euroopan unioniin, heitä ei pitäisi kohdella orjatyöläisenä, heitä pitäisi kohdella hyvin ja kaikki työmarkkinaosapuolet ja jäsenmaat ottavat tämän huomioon. Me emme halua sellaista työläisryhmää, jota kohdellaan hyvin huonosti. Se on yhteiskunnalle erittäin huono asia. Ja myöskin heillä pitäisi olla hyvät elinolosuhteet. Erityisesti tällä on yhteiskunnallisia seurauksia. Eli me haluamme joustoa, mutta me haluamme hyvien elinolosuhteiden määritelmän mukaan. Tämä on hyvin vaikea luonnollisesti tehdä. Tässä mietinnössä me olemme saaneet aikaan sopivien elinolojen määritelmän. Me olemme myöskin ottaneet mukaan ajatuksen, että kausityöläisiä ei pitäisi hyvin käyttää hyväksikäyttää. Tietenkin tämä liittyy vapauden ajatuksiin. Kausityöläiset haluavat joustoa, liikkumavapautta. Ja ajatuksena on, että he tulevat Euroopan unioniin ja että he lähtevät sitten sen jälkeen, kun he ovat tehneet työnsä. He siis tukevat työmarkkinoita, osallistuvat niihin, mutta myöskin sitten osallistuvat omaan maansa yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Eli me halusimme taata sopivat elinolosuhteet, ja se oli tämän valiokunnan huolena. Me keskustelimme erilaisista hyväksikäyttötilanteista, joita voi olla. Sitten meillä oli myöskin direktiivin laajuus käsittelyssä. Olemme jälleen kerran keskustelleet työmarkkinaosapuolten ja muiden osapuolten kanssa, ja me ajattelimme, että turismi ja maatalous olisivat mukana. Me halusimme tässä olla aktiivisia ja määritellä, mitä avainalueita olisi kausityöläisille avoinna. Me tietenkin olemme sulkeneet eräitä sektoreita pois. Meillä oli ajatuksena että on paljon tilanteita, joissa sektorilla saattaa olla kausityöntekijöitä ja sektorin ulkopuolellakin. Jäsenmaat voivat laajentaa tämän ä, turismi, maatalous ja puutanhoitoalan laajemmaksikin sektoriksi, mutta tätä täytyy tehdä vain, jos työmarkkinaosapuolet ovat samaa mieltä. Ja vain silloin, kun tilanne todellakin on sellainen, että työ on todella kausityötä. Sitten olen lisännyt alueen, jossa uskon, että työnantajilla on velvollisuuksia. Kyseessä on kysymys, jossa mielestäni oli tarpeen käsitellä sellaisia työntekijäryhmiä, joita helposti kohdellaan kaltoin ja jälleen kerran me halusimme vähentää tätä riskiä pääsy informaatioon kausityöläiselle ja tietenkin ö, tarkkailu ja arviointi, kuten olen sanonut usein, direktiivi tulee olemaan vain voimassa vain silloin, kun riittävä tarkkailumekanismi sille on saatu aikaan. Jäsenmaiden täytyy taata, että riittävä tarkkailujärjestelmä on olemassa ja että tätä arviointia todellakin tehdään ja sitä tehdään oikein. Näin tapahtuu jo monissa jäsenmaissa, mutta eräissä jäsenmaissa tällainen tarkkailujärjestelmä on vielä heikko. Sitten mitä tulee valituksiin, valituksiin, joita kausityöntekijät itse tekevät, olen pyrkinyt tekemään instrumentteja, jotka tekisivät, jotka suojelisivat kausityöntekijöitä niin, että he eivät joudu uhreiksi ja niin, että he pystyvät koska tahansa tekemään näistä tilanteista sitten kanteluita, jos tarpeen. Komissio on ehdottanut, että tämä direktiivi koskettaisi kolmansien maisen, maiden työntekijöitä, jotka asuvat Euroopan unionin ulkopuolella. Kuitenkin kuulemisen aikana kollegat olivat vahvasti sitä mieltä, että pitäisi olla olemassa jonkinlainen silta sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat säännöllisesti oleskelleet kausityö maassa tai maassa, jossa kausityö tapahtuu. Meillä olisi tarkoitus taata jonkin tyyppisiä siltoja pienille työntekijäryhmille, mutta ymmärrän tietenkin, että tämä on ehkäpä tämän ehdotuksen alan ulkopuolella, mutta tämä on jotakin, mitä kuulemisessa tuli esiin, ja sitä pitäisi ehkä käsitellä. Yhteenvetona sanoisin, että meillä on monimutkainen tilanne, jossa on monia lähestymistapoja. Minun päämääräni on ollut kausityöläisten hyväksikäytön ehkäisemisen. Olemme sitä mieltä, että tarvitsemme näitä työntekijöitä. He tarvitsevat mahdollisuutta huolehtia perheistään ja me tarvitsemme sopivan rakenteen tälle. Jäsenmaat ovat kiinnostuneet kysymyksistä. He voivat päättää, tulevatko käyttämättä mahdollisuutta vai eivät. Me tulemme tämän direktiivin myötä pystymään tasapainottamaan hyvin tärkeän osan työmarkkinoita Euroopan unionissa. Haluaisin kiittää erityisesti varjoesittelijöitä. Meillä on ollut varjokokouksia ja yhteistyötä siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä kysymys on arkaluontoinen monesta syystä ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä erityisesti heidän osallistumisestaan ja myöskin haluaisin kiittää FAM valiokuntaa ja rouva Papadopoulua, joka on hyvin aikaisin tässä prosessissa ollut mukana. Thank you. Kiitos Claude. Nyt voisimme kuulla sanasen, mutta ei kovin montaa sanaa komissiolta ja neuvostolta. Me olemme myöhässä, mutta pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti. Rouva Schmidt, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Haluan ensinnäkin kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä ja hyvästä mietinnöstä. Yksi elementti, joka oli tärkeä komissiolle, kun ehdotus esitettiin, on totta kai se, että halusitte yksinkertaistaa kausityöläisten hyväksymistä niin, että he voivat olla saatavilla silloin, kun työnantajat tarvitsevat heitä Euroopassa. Ja tietysti täytyy ottaa myös huomioon, millaisia volyymeja tässä on kyseessä, että on työmarkkinatestejä ja niin edespäin. Mutta toinen tärkeä kysymys on tämän haavoittuvaisen ryhmän suojelu ja riiston vastainen taistelu. Ja tarkistuksissa, jotka tässä, tästä mietinnöstä on esitetty, tämä suojeleva, suojeluelementti on vahvistunut ja me näemme, että tässä tuetaan tiedon äärelle pääsyä ja tukemista. Tässä on joitakin elementtejä, jotka ovat erilaisia kuin komission ehdotuksessa, esimerkiksi sovellusala ja mahdollisuus sitä, että voidaan jäsenmaan alueelta tehdä hakemus. Tätä me pohdimme, kun me esitimme tämän ehdotuksen, mutta tulimme siihen tulokseen, että meidän täytyy ottaa huomioon, että nämä työläiset ovat todellakin kausityöläisiä, jotka tulevat vain muutamaksi kuukaudeksi. Ja siitä syystä me ajattelimme, että meidän pitäisi vain ö, sallia hakemukset lähtömaista käsin. Toinen syy on myös se, että meidän täytyisi yrittää välttää väärinkäytöksiä, koska kun ajatellaan, että nämä ovat tosiaan kausittaisia nämä oleskelut, esimerkiksi tässä ei voi perheenyhdistämisasioita ajatella. Eli jos näitä hakemuksia voitaisiin lähettää EUn sisältä, niin se saattaisi johtaa väärinkäytöksiin. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on avata teitä lailliselle maahanmuutolle, joten me emme halunneet kattaa sitä mahdollisuutta, että kenties laittomasti täällä oleskelevat maahanmuuttajat voisivat olla tässä mukana. Ja tietysti tärkeää on myös jäsenmaiden toimivaltuuksien sääntely. Jos ajatellaan vielä kausityöntekijöiden määritelmää. Halusimme varmistaa sen, että kyse todella on kausityöstä ja jäsenmaiden välillä on toisaalta myös eri eroja ja siksi halusimme spesifioida nämä sektorit, joista on kyse, mutta panemme merkille teidän ehdotuksenne tästä sektoriasiasta kuitenkin. Sitten ovat nämä viisumit ja luvat kausityöntekijöille, jotka tulevat alle kolmeksi kuukaudeksi heillä täytyy olla Schengen-viisumi, ja ne, jotka tulevat pitemmäksi aikaa kuin kolmeksi kuukaudeksi, heiltä me vaadimme lupaa, työlupaa, mutta tietysti he voivat myös tätä hakea tätä lupaa heti saavuttuaan maahan. Mielestäni tärkeintä viisumien ja lupien kannalta on se, että kaikilla kausityöntekijöillä on samat oikeudet, eikä tämä liity siihen, mikä dokumentti heillä lopulta on. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Eli dokumentti ei määrittele työntekijän oikeuksia, vaan kaikilla on samat oikeudet jo ennestään. Sitten kalenterivuosi, kuusi kuukautta, minä, missä tahansa kalenteri, minä tahansa kalenterivuonna. Me valitsimme tämän referenssiperiodin vain siksi, että välttäisimme taakkaa kansalliselle hallinnolle, koska kalenterivuosi on perinteisesti esimerkiksi verovuosi ja monet muut hallinnolliset toimet perustuvat kalenterivuoteen ja halusimme tätä taakkaa keventää ja siksi me halusimme vaihtaa tämän periodin muuksi kuin kalenterivuodeksi. Koska tämän ehdotuksen tarkoituksenahan on todella saada kuuden kuukauden periodi 12 kuukauden sisällä, eli jos mieluummin halutaan 12 kuukautta kuin kalenterivuotta, se on mielestäni ymmärrettävää. Sitten majoituskysymykset ja elinolosuhteet, ne varmasti liittyvät tähän kausityöntekijöiden suojeluasiaan yleisemmällä tasolla. Ja sitten matkakulut, mahdollisuus, että työnantaja kattaisi matkakuluja. Meidän täytyy mielestäni olla varovaisia tässä, että me emme ikään kuin aiheuta sellaista, joka, joka estäisi työnantajia sitten palkkaamasta näitä henkilöitä ja, ja jotenkin rajoittaisi heitä. Tässä varmaan kaikki, mitä minä halusin sanoa. Me tietysti haluamme auttaa parlamenttia ja neuvostoa, joten voimme tietysti antaa lisäselvityksiä tarvittaessa. Kiitoksia. Ja sitten vielä puheenjohtajavaltion edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä pyrin olemaan erittäin lyhytsanainen. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Muraisia hänen hyvin tarkasta yksityiskohtaisesta mietinnöstään ja haluaisin antaa hiukan tietoa parlamentille hyvin lyhyesti liittyen siihen, mikä tilanne on neuvostossa keskusteluissa, kun keskitytään kysymyksiin, joita ei oltu kuulemisessa mainittu. Unkarin puheenjohtajuus on korostanut tämän luonnoksen tärkeyttä ja meillä oli itse asiassa hyvin paljon keskustelua sosiaaliset asiantuntijat ovat olleet tässä keskustelussa hyvin paljon mukana ja toivottavasti olemme pystyneet tunnistamaan ne kysymykset yksityiskohtaisesti, jotka ovat tärkeitä eri jäsenmaiden suhteen. Mitä tulee tähän luonnokseen, me keskustelimme kausityöntekijöistä siitä, että kausityö jakso olisi kolme kuukautta. Tämä on edelleen hiukan kiistanalainen kysymys. Eräät jäsenmaat ovat ilmaisseet huolensa, mitä tulee tähän direktiiviluonnokseen ja viisumisääntöihin ja siihen, että ne olisivat keskenään ristiriitaisia. Jos me puhumme kausityöntekijöistä, tässä olisi tärkeää tai välttämättä käyttää erilaisia sääntöjä kuin ne, jotka ovat jo voimassa. Siksi olisi tärkeää, että tasa-arvoinen kohtelu ja taatut oikeudet koskisivat myöskin kausityöntekijöitä. Mutta tämä on toissijainen kysymys liittyen suhteessa eräisiin muihin. Jos me tarkastelemme pätevyyskysymystä ja yksittäisiä tapauksia on selvää, että on tilanteita, joissa säädöstö on jo olemassa ja jäsenmaat ovat jakautuneet. Tätä asiaa täytyy käsitellä vielä syvällisemmin. Meidän pitäisi tarkastella lähetettyjä työntekijöitä. Jäsenmaat ovat keskustelleet tästä asiasta ja ne ovat myöskin pohtineet tilapäistyö toimistoja ja tilapäistyön välitystoimistoja ja sitä, pitäisikö ne ottaa tämän direktiivin alasta pois. Olisi tärkeää, että kausityöntekijät olisi tarkasti määritelty ja että jäsenmaat määrittelisivät ne sektorit, joilla nämä kausityöntekijät voivat tehdä töitä. Tässä on kansallisia erityispiirteitä, mitä tulee kausi termin määrittely, mikä on kausi, kuinka pitkä se on, ja kuten herra Morais itsekin sanoi, on hyvin tärkeää, että riittävää suojelua tarjotaan työntekijöille heidän riistoaan vastaan haluamme välttää väärinkäytöksiä ja haluamme tehdä työntekijöiden suojelemisen eteen töitä ja tietenkin neuvostossa, jos me tarkastelemme hylkäyksiä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, meidän tulee ottaa nekin huomioon, sillä jos työntekijä ei täytäkään vaatimuksia, joita työ asettaa tai jos on ongelmia sosiaaliturvaan liittyen tai verotukseen liittyen tai ongelmia työsopimuksen kanssa. Näitä asioita täytyy tarkastella. Me olemme saaneet aikaan paljon edistystä monissa asioissa ja olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, mitä on saavutettu. Me pystymme jatkamaan keskusteluja seuraavan puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia. Now we got here. Kiitoksia. Meillä on kaksi lausunnoista vastaavaa henkilöä työllisyysvaliokunnasta, herra Koferati, ja sitten Rova Papadopulo FEM-valiokunnasta. FEM herra Koferati, te ehkä haluatte käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota, aivan erityisesti herra Moraesia hänen yhteistyöstään. Niin kuin komissio sanoo, meidän täytyy määritellä maahanmuuttopolitiikkoja, sellaisia maahanmuuttopolitiikkoja, jotka olisivat yhtenäisiä ja joista me olisimme yhtä mieltä. Tärkeää on, että jokainen määräys laaditaan saman logiikan nojalla ja sellaisessa kontekstissa, joka on spesifi. Tällä näin voidaan tehdä tämän yhteistyön avulla, joka eri valiokuntien välillä on syntynyt, tämän valiokunnan ja työllisyysvaliokunnan välillä. Päämäärä meille varmasti on kaikille yhteinen, eli tarkoituksena on antaa näille henkilöille normaalit työolot ja poistaa riiston riski, hyväksikäytön riski ja toisaalta sitten talousjärjestelmien ja yritysten kannalta tarkoitus on luoda sellaiset olosuhteet, jotka, mahdoll- jotka tekevät mahdottomaksi dumpauks, dumpingin ja siten koituvat kilpailukyvylle, yritysten kilpailukyvylle kohtalokkaiksi. Eli markkinoilla pitää olla jotkut säännöt ja samat olosuhteet kaikille mainitsen vielä joitakin elementtejä, jotka haluan tuoda esille. Me haluamme välttää sosiaalista dumpingia ja siksi valvonta on tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on ö, yhdenvertaiset ehdot, työehdot ja yhdenvertainen kohtelu ö, samasta työstä, samat, saman työ, samalle työlle samat ehdot. Tämä on se tie, jonka kautta meille on mahdollista sulkea tie, jonka kautta yritykset ottavat jonka kautta yritykset ottaisivat vain ulkopuolista vierasmaalaista työvoimaa, koska se tulisi niille halvemmiksi. Eli kohtelun ja työehtojen täytyy olla yhtäläiset. Tämä on hyvin tärkeää, jotta tämä kilpailu ei vääristyisi, ikään kuin kilpailu työntekijöistä. Täytyy myös ottaa huomioon työehtosopimukset, jokaisen maan omat olosuhteet ja ehdot. Nehän ovat erilaisia kaikissa jäsenmaissa, mutta tärkeää on taata, että kaikki ihmiset saavat samat oikeudet ja työehdot kuin muut sektorilla toimivat työntekijät. Sopimusoikeudet, sopimusehdot, esimerkiksi työaika ja työstä maksettava palkka ovat myös sellaisia ehtoja, jotka liittyvät siihen, missä kulloinkin ollaan, vaikka oltaisinkin väliaikaiseksi. Esimerkiksi jos henkilöllä on asianmukainen, asianmukaiset asumisolosuhteet, niin silloin tätä henkilöä kohdellaan ihmisarvoisesti ja silloin tämä henkilö ei joudu tiettyjen negatiivisten prosessien piiriin esimerkiksi rikollisuuden tielle tai syrjäydy yhteiskunnallisesta elämästä tuossa kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella. Juuri tästä syystä on nähdäkseni tärkeää, että hyvin perusteellisesti tutkitaan, mitä tarkoittaa samat työehdot ja yhtäläinen kohtelu. Mitä se käytännössä merkitsee? Ja haluaisin vielä lisätä, että samat oikeudet ja materiaaliset ehdot ovat tarpeellisia ja välttämättömiäkin, mutta unohtaa ei pidä sitäkään, kuten neuvoston edustajakin sanoi, mitkä ovat sovellusalat ja mitkä ovat määräajat. Yksi esimerkki. Minun mielestäni on tarpeellista välttää sitä, että kaikki määriteltäisiin kausittaiseksi tai sesonkiluonteiseksi. Houkutus on toki suuri, eli kaikki, kaikki mikä ei ole vakinaista olisi kausityöntekijöistä. Nimittäin on olemassa sellaistakin kausityötä, joka ei ole sesonkin liitettyä, ja niihin tällaisia määräyksiä ei pitäisi soveltaa. Täytyy olla tarkkana sen suhteen, että täytyy kohdella tuollaista työtä sellaisena vuosittain, vuoden aikoihin sidoksissa olevana kausityönä, jollaista se onkin. Esimerkiksi etelässä ja pohjoisessa vuoden aikoihin sidoksissa olevat työt eivät suinkaan ole samoja. Joustavuuden täytyy olla mahdollista näiden määräysten kontekstissa, mutta meidän täytyy kuitenkin päästä sopimukseen työmarkkinaosapuolien ja jäsenmaan välillä, jotta ne ehdot, joita me täällä määrittelemme, eivät muuttuisi. No entä sitten määräajat? Kuuden kuukauden hypoteesi on, tämä on aivan selvää esimerkiksi maataloustyössä. On selvää, että, että tosiaankin vuoden ajat ja auringon kierto vaikuttavat siihen, miten nämä kaudet määritellään. Turismi on hieman eri asia. On olemassa kesäturismia ja, mat- ja talviturismia. Kesäturismi on helpompi määritellä, mutta talviturismi on jo hieman monimutkaisempi. Ja sen takia mielestäni vuosi olisi hyvä määrittelyelementti. Kiitos yhteistyöstänne ja toivon, että se voi jatkua. Kiitoksia. Meillä on muitakin asioita esityslistalla vielä tälle aamulle, jotta pyytäisin teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, että ehdimme muihinkin asioihin. Papadopullo naisten valiokunnasta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Minä olen todella siis naisten valiokunnan esittelijä ja me olemme luonnollisesti keskittyneet nais- nice kysymyksiin. Ja ähm, OECD sekä monet äh, muut äh, tahot ovat puuttuneet myös tähän asiaan. Hyvin suuri osa kausityöntekijöistä on naisia, jotka, tulevat kolmansista maista. He kärsivät äh, köyhyydestä, usein ovat lukutaidottomia, tulevat hyvin vaikeista sosiaalisista olosuhteista. He tulevat Euroopan unioniin hakemaan töitä ja kohtaavat lukuisia ongelmia, erilaisia ongelmia, kuten esimerkiksi heihin kohdistuva väkivalta miesten taholta. Joka tapauksessa Äh, heidän tilanteensa on hyvin vaikea ja me olemme samaa mieltä herra Moraisin kanssa. Haluamme selkeät rajat äh, tälle asialle niin, että äh, kausityöntekijät, naiset mukaan luettuna, saavat turvalliset, kunnolliset työskentelyolosuhteet, yhtäläisen palkan ja että heidän elinolosuhteensa ylipäätään ovat kunnolliset. Tarvitaan järjestelmällisiä, kunnollisia tarkastuksia, valvontaa, niin että voidaan nähdä, että näitä työntekijöitä ei käytetä hyväksi. Heitä on suojeltava esimerkiksi, kun heillä on terveysongelmia tai kun he ovat vaikkapa raskaana. Ja meidän täytyy antaa käyttöön kaikki mahdolliset välineemme niin, että he voivat myös ilmoittaa huonosta kohtelusta tai jopa väkivallasta. Ja meillä on mielestäni tässä erittäin tärkeä, äh, tärkeä aihe käsittelyssä ja siihen hyviä ratkaisuja. Kiitos. Kiitos. Ehdottaisin, että kaikki jäsenet puhuvat korkeintaan puolitoista minuuttia, että pysymme jotenkuten aikataulussa. Ensimmäisenä herra Papa Nikolau. Kiitos puheenjohtaja. Äh, haluaisin todeta, että esittelijä Murais on tehnyt hyvää työtä ja yhteistyö on ollut todella erinomaista. Voin yrittää puhua lyhyesti, mutta tässä on kyllä monia asioita, joita haluaisin vielä selventää. Ensinnäkin, mitä näihin myönteisiin asioihin tulee, haluaisin todeta, että olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että tämä kausi työkausi saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Tämä on mielestämme hyvä asia. Ja esittelijän ponnistelut ovat selkeyttäneet huomattavasti kausityön määritelmiä ja rajoja. Ja mitä tulee asuntoihin, niin tässä tiettyjä sääntöjä on jo ollut ja hyvin rakentava on myös esimerkiksi tiedottamisen parantaminen, kunhan se ei lisää hallinnollista taakkaa. Lopuksi haluaisin myös todeta olevani tyytyväinen siihen, että tällainen monitorointi, valvonta ja tarkastusmekanismi on nyt tulossa ja että näiden tarkastusten on todella put- jälkeen on puututtava epäkohtiin, jos niitä on löydetty. Sitten eh, nostaisin esiin omalle ryhmälleni tärkeitä asioita, tiettyjä hiukan kriittisiä kysymyksiä. Ensinnäkin esittelijä viittaa, viittasi tähän asiaan hänkin. Ja mitä tulee henkilöihin, jotka ovat äh, laittomasti Euroopan unionissa, tarkistukset 6 ja 18, ja heidän äh, tilanteensa muuttamiseen, niin minun käsittääkseni tämä ei kyllä nyt liity mitenkään tämän direktiivin, tämän kyseisen direktiivin äh, sovellusalaan. Tämä direktiivi koskee laillista siirtolaisuutta, niin kuin olemme todenneet. Ymmärrän täysin, mitä esittelijä tässä ehdottaa, mutta minun mielestäni tässä mennään kyllä direktiivin sovellusalan ulkopuolelle ja tätä laitonta siirtolaisuutta sitten laillistetaan. Ja näitä ihmisiä, jotka yrittävät laittomia teitä tulla Euroopan unioniin, ei tule rohkaista tässä ikään kuin laittomia siirtolaisia palkitaan niiden ihmisten kustannuksella, jotka laillisin keinoin haluavat tulla Euroopan unioniin töihin. Tietenkin näitä ihmisiä käytetään hyväksi, tämän tunnustamme ja haluamme heitä suojella, mutta samalla meidän on todettava, että Euroopan tasolla uudet ikkunat välillä avautuvat ja uusia polkuja syntyy ja uusia menettelyjä Äh, keksitään äh, äh, laittoman reitin löytämiseksi Euroopan unioniin. Näin tapahtuu myös turvapaikkamenettelyjen puitteissa. Kollegat täällä tietävät kyllä ihan tarkkaan, mitä minä tarkoitan. Ja toistan, että yksi päähuoliamme keskustelun alussa oli väärin käytösten mahdollisuus, siis äh, että tätä direktiiviä saatetaan käyttää väärin esimerkiksi jäämällä Euroopan unionia. Olemme hyvin tyytyväisiä esittelen tekemiin ehdotuksiin tiettyjä tarkistuksia. Varmaan vielä tarvitaan tiettyjä tarkennuksia, jotta voidaan parantaa tätä tekstiä ja vähentää esittelijän äh, kanssa yhteistyössä luonnollisesti äh, vähentää sitä riskiä ja mahdollisuutta, että tänne jäätäisiin laittomasti tänne Euroopan unioniin. Kolmanneksi liittyen edelliseen kohtaan, meidän täytyy olla erittäin varovaisia tällaisten perättäisten työsuhteiden solmimisen suhteen, että ei tätä direktiiviä näin käytetä väärin. Tarvitaan uusi direktiivi, joka jäsenvaltiossa täytäntöönpannaan. Ei voi olla niin, että käydään vain teoreettisia keskusteluja ja tehdään päätöksiä, mutta sitten näitä päätöksiä ei käytännössä toteuteta jäsenvaltioissa. Joten Joten yritämme tässä todella selventää tiettyjä olennaisia kohtia, jotka mielestämme ovat keskeisiä hyvän lopputulon lopputuloksen löytämiseksi direktiivin suhteen. En tässä nyt halua käyttää enempää aikaa. On minulla tässä vielä joitain kohtia kyllä, mutta ehkäpä nyt läheisessä yhteistyössä esittelijän kanssa pyrimme niitä ratkaisemaan. Ja todennäköisesti ensi kerralla on sitten enemmän aikaa käydä keskustelua. Herra Papa Nikola, te käytitte viisi ja puoli minuuttia aikaa. Kiitos puheenvuorostanne, mutta jos tämä näin jatkuu, niin jos tässä mitään itsekuria ei ole kenelläkään, niin äh, sitten kyllä aikataulu räjähtää käsimme. Joten pyytäisin, että puhutte korkeintaan kaksi minuuttia kukin, koska muuten joudumme pahasti, pahasti aikataulustamme jälkeen. Sitten herra Myder. Thank you, uh, Chair. I will do my best. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyrin puhumaan vain kaksi minuuttia, teen parhaani. Aluksi haluaisin kiittää myöskin esittelijää. Minulla on ollut monia kokouksia hänen kanssaan ja uskon, että hän on tehnyt erittäin paljon töitä, jotta löytäisi kompromissin ja mitä minun tulee, minä olen sitä mieltä, että hän on liikkunut oikeaan suuntaan. Liberaaliryhmä on tämän säädöksen kannalla, tällaisen työntekijäryhmän tilanteen säätelyn kannalla. Se on hyvin tärkeä yhteisen politiikan kannalta ja yhteisen markkinoiden kannalta. Muutamia huomioita esittelijä ehdottaa, että henkilöt, jotka ovat laittomasti maassa, että heillä olisi kahden vuoden siirtymäaika. Meidän pitää miettiä tätä. Minä en yleisesti ottaen ole sen kannalla, että tekisimme palveluksia, jos näin voidaan sanoa, niille henkilöille, jotka eivät noudata tai eivät ole menneisyydessä noudattaneet lakia. Eli meidän pitää katsoa, mitä voisimme tehdä tämän suhteen. Sitten tarkistus 20. Tässä ehdotetaan. Tässä on siis ehdotus, joka sinänsä on hyvä, mutta se mainitsee, että tämä liittyisi maatalouteen, puutarhanhoitoon, turismiin – ja että sitä voitaisiin laajentaa lisäsektoreihin ja niin edespäin sillä ehdolla, että osapuolet antavat suostumuksensa. Minulla ei ole mitään heitä vastaan. Heidät pitäisi ottaa mahdollisimman paljon työhön mukaan, mutta lopullinen päätös jäsenmaissa aina kuuluu kansallisille parlamenteille eikä työmarkkinaosapuolille, eli mielestäni tätä ei pitäisi ottaa tähän tekstiin mukaan. Sitten kompromissi, mitä tulee majoitukseen, tämä on hyväksyttävä. Minä en usko, että työnantajalla on 100 prosenttista vastuuta löytää sopivaa majoitusta, mutta kaikki ei vain sesonkityöntekijät kaikki mitä voidaan olla sopivissa oloissa. Eli tämä kuuluu kyllä kansalliselle hallitukselle. Sitten EPPn eh, e esittelijän ehdotuksista olen suurimmasta osasta samaa mieltä. Uskon, että tässä pystyttäisiin kontrolloimaan asioita. Tällä hetkellä on paljon laittomia kisasunkin työntekijöitä Euroopassa. Kuinka voisimme estää tällä lainsäädännöllä ettei näin tapahdu tulevaisuudessa enää, kuinka voisimme sopivia kontrolleja järjestää, että ihmiset lähtevät todellakin kuuden kuukauden päästä takaisin omaan maahansa. Kiitoksia. Kaksi ja puoli minuuttia meni. Thank you, thank you. Kiitos, kiitos sitten Rouva Sargentini teidän vuoronne. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä ehdotus tai nämä esittelijän esittämät tarkistukset ovat hyviä, mutta aika vaatimattomia. Minun mielestäni on tärkeää, että meillä on direktiivi kausityöntekijöistä. Vihreät olisivat mielellään nähneet yleisemmän lähestymistavan työntekijöiden työperäiseen maahanmuuttoon, kuten herra Moraiskin olisi halunnut, mutta ehkä tämä on ensimmäinen askel siihen, että avataan keskustelu laillisesta työperäisestä maahanmuutosta sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla ei ole korkeinta mahdollista koulutusta. Jos nyt menen suoraan tuohon laittomien, laittomiin maahanmuuttajiin, jotka jo oleskelevat Euroopan unionin alueella. Mielestäni on kiinnostava ajatus, että heillä olisi mahdollista hakea tämän direktiivin puitteissa kausityötä. Ensin ajattelin, että tilanne olisi se, että kuuden kuukauden kausityön jälkeen kaikki tietäisivät, kuka sinä olet ja millaisissa olosuhteissa elät, ja se pakottaisi sinut sitten lähtemään EU-sta. Eli tämä ei olisi tapa saada laitonta tai luvatonta maahanmuuttoa lupien piiriin, mutta se kuitenkin antaa mahdollisuuden näille maahanmuuttajille elää hyvällä laillisella tavalla. Ja myös kun palaa sitten omaan sukunsa parin muualla maailmassa, niin voi mennä sinne pystypäin, koska on ollut töissä ja saanut rahaa. Eli minusta tämä olisi mielenkiintoinen tapa myös käsitellä tätä laittoman, laittomien maahanmuuttajien ongelmaa. Mutta suurin päämäärä vihreille on kuitenkin se, että annetaan laillinen vaihtoehto sille, mitä tällä hetkellä jo normaalisti harrastetaan monissa paikoissa Eurooppaa laittomasti. Laittomat maahanmuuttajat työskentelevät erittäin hankalissa oloissa meidän hyväksemme. Tämä on ensimmäinen askel ja mielestäni se auttaa asioita, enkä ymmärrä niitä, jotka sanovat, että kausityöntekijät lisäävät laitonta maahanmuuttoa, kun he sitten jäävät tänne. Mielestäni nämä ihmiset eivät tätä huomioon sitä, seikkaa, että hyvin monissa, monilla Euroopan unionin alueilla me jo käytämme laittamia maahanmuuttajia työntekijöinä, eikä heillä ole mitään keinoa legalisoida, laillistaa omaa tilannettaan. Mielestäni tämä on se avainkysymys, ja tämän avainkysymyksen takia minä olen valmis ymmärtämään, että lähdemme liikkeelle vaatimattomasti kuudella kuukaudella ja rajoitumme tiettyihin sektoreihin, mutta vihreät kyllä tulevat... Ö, esittämään tarkistuksia, jotka liittyvät kausityöntekijöiden asemaan ja heidän oikeuksiinsa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Weber. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat varmasti tähän mennessä ovat oppineet, että minä olen maahanmuuttopaketin puolesta puhuja ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että juuri tässä asiassa Claude moraes on esittelijämme. Hän on viisas, järkevä ja hyvin rauhallinen esittelijä. Eli hän on juuri oikeat äh, välineet tämän asian hoitamiseksi. Mitä tulee kausityöntekijöiden tilanteen määrittelyyn, niin kuin aiemminkin meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kausityöntekijä on, tai kausityö on asia, jonka puitteissa myös Euroopan unionin kansalaiset liikkuvat unionin sisällä. Heidänkin oikeuksiaan tulee puolustaa. Ja mitä tulee eurooppalaisiin kansalaisiin, jotka menevät vähäksi aikaa työhön toiseen unioniin, niin eihän heitä koskeva säännöstö voi olla standardeiltaan haisempaa kuin ulkopuolelta tulevien. Muuten mielestäni asiat ovat ihan hyvin hoidossa tätä asiaa Kiitos. Sitten ollaan Ernst. Ja vielen dank. Zunächst Kiitoksia. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää. Minun mielestäni tämä on hyvä luonnos. Haluan nyt puhua aika lailla avainsanoin. Tämä peruslähtökohta, jossa yhtäläisellä kohtelulla on merkittävä osuus, on mielestäni tärkeää. Mielestäni se on oikein ja meidän täytyisi myös muissa mietinnöissä miettiä tätä samaa. Sitten eh, miten eh, tämä sanktiokysymys ja sitä pitää pohtia, mielestäni se on tärkeää, eli työntekijät, jotka eivät noudata tätä direktiiviä, on tärkeää pohtia, miten silloin toimitaan valvonta ja tarkistukset kannatamme niitä. Sitten työntekijöiden tieto-oikeudet, tiedonsaantioikeudet, se on mielestäni hyvä, niitä pitää vahvistaa, mutta on tärkeää, että myös tämä majoituskysymys on tässä mukana. Nämä ovat näitä ihmisarvokysymyksiä, mitä näissä on, ja ne, ovat, ne on tärkeää olla mukana. Sitten tämä kahden vuoden säätö, mielestäni sillä nimenomaan laittomuutta saadaan kitkettyä on selvää, että laittomat maahanmuuttajat työskentelevät harmaan talouden piirissä monissa jäsenmaissa ja nyt me olemme tietysti avanneet portit kaikkein pahimmalle riistolle sillä, että näin teemme ja tätä riistoa me emme saa kitketyksi pois, jos me jätämme nämä kaikki työntekijät pois tällaisten direktiivien piiristä. Eli meidän pitäisi antaa heille mahdollisuus laillistaa tilanteensa ja tietysti sitten myös lähteä EU-sta e, näissä aikarajoissa, joista me täällä päätämme tämän e, direktiivin puitteissa. Eli tätäkin asiaa tulisi vielä vakavasti pohtia ja olen kyllä valmis vielä pohtimaan tätä kahden vuoden sääntöä, voisiko sen korvata jollain muulla, mutta tämä lähtökohtainen ajatus on mielestäni tärkeä. Sitten nämä määritelmät, mitä kausityö on, kukaan ei sitä tiedä, en minäkään, sen voin ihan tunnustaa. Nyt on lähdetty liikkeelle, että yritetään eri aloilla sitä määritellä. No se on ihan järkevää, vaikka se nyt ei ihan täydellistä vielä olekaan. Ja viimeiseksi haluan vielä sanoa, minä toivon, että hyvin selvästi muotoillaan mitkä ovat kausityöntekijöiden oikeudet. Mielestäni se pitäisi vielä määritellä tarkemmin. Niitä täytyy vielä täsmentää. Ansiu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și eu să-l felicit pe Claude pentru raportul tocmit, care a reușit să acopere. onnitella herra Moraesia tästä mietinnöstä, koska hän on onnistunut kaikki komission ehdotuksen aukot täyttämään ja parantanut merkittävästi näiden työntekijöiden oikeuksia. Haluaisin kiinnittää huomiota vain yhteen aspektiin sanktioihin, joita voitaisiin soveltaa sellaisiin työnantajiin, jotka eivät kunnioita lainsäädäntöä. Me kaikki tiedämme, että työntekijät, kausityöntekijät saattavat työskennellä melkeinpä orjuuden kaltaisissa olosuhteissa ja siksi minä näkisin mielelläni, että nämä sanktiot, että niitä sovellettaisiin myös välittäjiin ja välitystoimistoihin tai vuokratyöyrityksiin. Nämä virastot tai nämä välittäjät ovat nimittäin ensimmäisiä, jotka ottavat yhteyttä tuleviin kausityöntekijöihin ja joiden on informoitava näitä heidän oikeuksistaan ja asemastaan, kun he tulevat Euroopan alueellekin. Kiitoksia. Ehdottaisin että tässä herra Morais nyt äh, vastaatte näihin mielipiteisiin, joita on kuultu työllisyys- ja naissa asianvaliokunnista ja sitten tietenkin herra Papadopuulolta myös. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'm, I'm really... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen hyvin tietoinen aikarajoista. Kunnioitan varjoesittelijöitä ja herra Koferaatia. He ovat lukeneet tämän mietinnön. Tämä on selvää. En tarkoita, ettei näin koskaan tapahtuisi, mutta on selvää, että he ovat todella lukeneet sen huolella. Ja tämä on hyvä asia, sillä se tarkoittaa, että voimme käydä todellista oikeaa keskustelua, mikä on hyvin tärkeää tässä asiassa. Kuten kuvailtu, meillä on Euroopan unionissa hyvin arkaluonteinen tilanne, mitä tulee työllisyyteen ja työmarkkinoihin tällä hetkellä minä itse olen sitä mieltä, että meidän pitäisi torjua riistoa ja tasapainottaa tilanne ja luoda kausityöntekijöille ja jäsenmaille parempi toimintatilanne ja myöskin ammattijärjestöille ja muille työmarkkinaosapuolille. Haluaisin tässä viitata siihen, mitä sanoitte hyvin selkeästi. Tietenkin tässä työmarkkinaosapuolet keskustelevat ja esimerkiksi olen siis ottanut tämän mukaan tähän, sillä jos joku jäsenmaa haluaa päättää, että jokin sektori voi kuulua kausityön piiriin, se on erittäin hyvä asia, mutta tässä työmarkkinaosapuolet voivat ainakin neuvoa sitten tietenkin hallitukset ja parlamentit jäsenmaissa päättävät. Tämä on yksi selkeä asia, joka tuli keskustelussa esiin ja se on hyvin arvokas herra Papa Nikolau oli täysin selvä siinä, mistä hän piti ja mistä hän ei pitänyt tekstissä. Tämä on hyvä asia. Pidän siitä, tiedän mistä on nyt pelissä. Ja ne muutamat asiat, joista hän ei pitänyt, ovat hyvin monimutkaisia. Yksi on vähemmän monimutkainen kuin toinen. Tässä on hiukan filosofinen kysymys siitä, kuka on säännöllinen – maahanmuuttaja, kuka on maahanmuuttaja, kuka on oleskelija. Tämä on hyvin iso filosofinen kysymys, voimme keskustella sitä myöhemmin. Mutta sitten meidän pitäisi jollakin tavalla luoda silta, jotta voisimme ratkaista näitä tilanteita, joista emme pidä. Tämä on hyvin tärkeää. Ian Mulder on aina selkeä, hän on hyvin selkeä siinä, mistä ei pidä, siinä hyvin selkeä, mitä voi tukea, joten tämä on minulle hyvä pohja keskusteluille – Sitten edustaja Argentiini meni toiseen suuntaan ja sanoi, että minä olen liian vaatimaton tämän sillan suhteen. Ehkä tämä on sitten paras paikka, jos on kaikkein, ka- kaikkien mielipiteiden keskellä. Mutta minun pitäisi ehkä perustella tässä mielipide, jos haluatte, että teen näin. Rouva mä tietää, että voin olla joskus täällä, no, mutta siis tämä on hyvin suunniteltua. Se, mitä haluaisitte sanoa, on se, että tämä yksi lupa on hyvin arkaluontoinen kysymys. Siinä on hyvin arkaluontoinen sisältö. Ja todellakin arvostaisin varjoesittelijöiden lähestymistapa. He olivat tässä rehellisiä. Me tarvitsemme rehellistä työtä, että voimme päästä tilanteeseen, jossa voimme saada aikaan sen, mitä haluamme saada aikaan, eli tasapainottaa kausityöntekijöiden roolin. Eli me emme tässä pyri muuttamaan maailmaa, me pyrimme muuttamaan olosuhteet yhdellä alalla. Se on vaikeaa, mutta pyrimme Saman sen aikaan. Ja kollegat työllisyysvaliokunnassa ovat päässeet tilanteeseen, jossa meillä voi olla hyvin tasapainoinen direktiivi, jota kaikki tukevat. Kiitoksia. I also thank you. Kiitos, kiitos Claude. Minäkin haluan kiittää sinua, koska tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu. Meillä on nyt varmasti hyvä pohja työllemme. Tarkistukset 12. heinäkuuta kello 12. Ja työllisyysvaliokunnan määräaikatarkistuksille on 22. kesäkuuta kello 12. Libe-valiokunnan mietinnön määräaikatarkistusta tarkistusta jättämiselle on siis 12.7. kello 12. Ja nyt jos sopii, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. 22, joka liittyy edellisiin kohtiin 20 ja 21. Tämäkin on osa niin kutsuttua maahanmuuttopakettia. Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely on kyseessä. Tärkeä osa pakettia ja koskee nyt live-valiokunnan esittelijänä mietintöluonnosta. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta äänestettiin täysistunnossa 24. maaliskuuta. Esittelijä on kollegamme Rova Mathieu. Ja hän kertoo meille nyt ensimmäisestä kolmikanta kokouksesta, joka pidettiin 23. toukokuuta. Ja niin, että päästäisiin tämän asian osalta sitten toisen käsittelyn ratkaisuun mahdollisimman pian. Rouva Matti, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten sanoitte, me olemme saaneet aikaan 23. maaliskuuta yksimielisyyden koskien mietintöä liittyen tähän yhden hakemuksen menettelyyn. Me olemme järjestäneet 23. maaliskuuta kolmikanta keskustelun, jossa parlamentti sai selvennettyä kantaansa komissiota kohtaan. Ja on vielä eräitä elementtejä, jotka ovat hiukan kireitä, joissa komissio on esittänyt eriävän mielipiteen tässä edellisessä kolmikanta neuvottelussa mitä sitten on kyseessä? Kuten tiedätte, kyseessä on horisontaalinen lähestymistapa, jota työryhmä tässä tarkasteli. En käsittele sitä asiaa tällä hetkellä. Toinen on sitten maksimaalinen odotusaika, jona tämän yhden hakemuksen luvan voisi saada. Me olemme kolmea kuukautta ehdottaneet, mutta tästä mahdollisesti joudutaan vielä keskustelemaan uudelleen. Haluaisin muistuttaa teitä, että tulemme järjestämään – keskustelun täysistunnossa ja anteeksi, tässä äänestin täysistunnossa ja tämä kohta tuli hyväksytyksi. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että 588 ääntä oli tämän kohdan puolesta. Se oli ainut kohta, jossa vähemmistö halusi jarruttaa, sillä monet jäsenmaat halusivat rajata tätä toteutuspiiriä. Me saimme sitten keskustelun jälkeen kompromissin aikaan. Kompromissi sanoo, että informaation pitää olla sama kuin nykyisin työluvan yhteydessä, eli oleskelupaikka, työn tyyppi ja nämä tiedot olisivat pakollisia vain, jos jäsenmaat niitä vaativat eikä muutoin. Tämä on minun mielipiteeni erään varjoesittelyn mielipide. Voisimme tukea tätä kompromissiesitystä, sillä se on hyvin tehokas tapa taistella laitonta työtä vastaan ja säädellä kolmansista maista tulevien työntekijöiden olosuhteita. Tämä on hyvin tasapainon kompromissi, jota on ehdotettu. Ja mitä tulee sitten muotoon, Tämän luvan muoto ei tee mahdolliseksi ottaa näitä kaikkia tietoja mukaan, mutta ne voitaisiin lisätä tällaiseen mikrosiruun tai sitten paperimuodossa, ja paperimuoto tekisi mahdollisuuksi leikata kuluja hallinnossa, joita siis koituisi jäsenmaille. Tämä olisi hyvin tärkeä asia. Sitten neljännekseen me haluaisimme erottaa pääsyn työmarkkinoille. Ja tässä komissio on tukenut tätä kohtaa, sillä me haluamme tehdä mahdolliseksi niille työttömille, jotka ovat kaikkien haavoittuvaisemmassa asennossa päästä hyötymään näistä toimista. Viidennekseen kohtelun laillisuus, mitä tulee pääsyyn ammattikoulutukseen ja koulutukseen, äänestimme tästä täysistunnossa ja sitä 463 ääntä tuki ja haluamme siis poistaa nämä rajoitukset. Ja parlamentti haluaa ottaa mukaan ihmiset, jotka ovat työttöminä. Ja kuunneksen haluaisimme kahden keskeisen sopimusten avulla tukea näitä mahdollisuuksia. Me emme halua tehdä muutosta tässä kohdassa kuusi. Me olemme sitä mieltä, että haluaisimme vahvan mielipiteen äh, neuvoston puolelta. Tässä olivat ne elementit, jotka ovat olleet tärkeitä tämän tapauksen suhteen. Meillä on myöskin muita kysymyksiä, erityisesti kieli, liittyviä kysymyksiä, mutta ne tuskin tuottavat ongelmia. Ne tulee sitten kolmikanta neuvotteluun. Me olemme järjestäneet äh, keskustelua Strasbourgissa ja me olemme hyväksyneet komission kompromissiehdotukset ja olemme pyytäneet lisää tietoja. Mitä tulee sitten neljän kuukauden odotusaikaan, olemme samaa mieltä, mutta meidän ei pitäisi rajoittaa mahdollisuutta pääsyyn ö, ähm, opintoihin ja ammattikoulutukseen. Eli tämä tilanne on tällä hetkellä ja toivomme, että pääsemme komission kanssa mahdollisimman nopeasti tässä yksimielisyyteen. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet hyvin paljon töitä tämän vaikean tapauksen suhteen ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you, Veronique. Kiitos, Veronique. Nyt äh, puheenvuoron saa komission ja neuvoston edustaja kumpikin lyhyesti, jos haluavat. Mutta keskustelua ei nyt käydä, koska meidän on siirryttävä seuraavaan esityslistan kohtaan. Olemme pahasti myöhässä. Ja tämä nyt oli vain tiedoksi. Neuvostosta rouva Vadashi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilaisuudesta käyttää puheenvuoroa. Yritän puhua oikein lyhyesti. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti edustaja Matjötä ponnisteluista. Kiitän neuvoston nimissä myös aiempia puheenjohtajavaltioita, sillä tämä menettelyhän on ollut käynnissä jo pitkään. Tämä direktiivi on hyvin tärkeä ja pitkin neuvottelujen jälkeen meillä on nyt sellainen vaikutelma, että neuvoston ja parlamentin kannat ovat hyvin lähellä toisiaan. Nyt meillä on mahdollisuus saada aikaan tasapainoinen, hyvä kompromissi. Molemmat osapuolet ovat tähän antaneet panoksensa. Niin kuin rouva Matia tuossa jo totesikin, yksi hyvin tärkeä kysymys on vielä auki, nimittäin nämä menettelymäärä, ajat, täydentävät tiedot, Neuvosto on nyt erityisesti painottanut tätä aihetta ja pidämme hyvin tärkeänä sitä, että tietoja työsuhteesta voidaan antaa. Siis nämä ovat täydentäviä tietoja, sillä työlupa niin mahdollistaa sutta tällaiselle yhtenäiselle työluvalle tulevaisuudessa ei ole, mutta jos joku haluaa vielä lisätä näitä täydentäviä tietoja, tämä ei menettelyä mitenkään viivästytä. Työllisyysviranomaisten tulee myös kunnioittaa tasapuolisen kohtelun periaatetta ja neuvoston lähestymistapa on joustava, joustavampi Ja todella yhtäläinen kohtelu on tässäkin äärimmäisen tärkeää. Muitakin avoimia kysymyksiä on Euroopan parlamentin lausunnossa esitetään tarkennuksia ja neuvosto voi tältä osin äh, ehdotuksen hyväksyä. Ja mitä eläkkeisiin tulee, taulukkoihin. Toivomme, että ensi viikon kolmikantaneuvotteluissa saadaan lisää valaistusta ja lisätarkennuksia asiaan. Ja niin kuin tässä jo totesin, kantamme ovat hyvin lähellä toisiaan ja todella toivon, että saamme sovittua kompromissista ensi viikon kolmikantaneuvottelussa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten komissio, olkaa hyvä. Indeed, uh, com the... Kiitoksia. Komissio on samaa mieltä esittelijän ja Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa siitä, että uh, neuvot, neuvoteltava yhteinen kanta, to, hyväksyminen toisista käsittelyä ja horisontaalinen lainsäädäntö on hyvin tärkeää ja on hyvin lähellä. Kuten esittelijä sanoi, tässä on enää kourallinen kysymyksiä ja näyttää siltä, että suurimmasta osasta niistä kompromissi voidaan saada, mikä on hyvä asia. Ehkä ainoastaan se tieto, joka ei sovi tähän harmonisoituun lupaan, Tätä, tämän tiedon sisältöä täytyy vielä täsmentää, mutta uudessa, kompromissiesityksessä, uudessa kompromissiesityksessä komissio haluaa ilmaista sitoutumisensa siihen, että nämä kompromissit saavutetaan. Sitten on vielä näitä avoimia kysymyksiä esimerkiksi avoin pääsy koulutuksen piiriin työttömille työntekijöille ja, ja se myös vahvistaa oman sitoutumiseksi siihen, että eh, saadaan tästä erityisestä kysymyksestä aikaan nämä päätöslauselmat ja vahvistaa myös tahtonsa siihen, että tämä paljon keskusteltu ja paljon ristiriitoja herättänyt asiakirja saadaan päätökseen. Well, uh, I won't open the... Kiitoksia. Tässä todella keskustelua ei nyt ole tilaisuus käydä. Me vahvistamme Rouva Mation neuvottelumandaatin ja toivotamme hänelle onnea matkaan jatkoneuvotteluissa. Ja nyt siirrymme välittömästi tämän aamun kokouksen viimeisen esityslistan kohtaan matkustajarekisteritietojen EUPNR-käyttö. Kyseessä on direktiiviehdotus. Ja tämä liittyy juuri terrorismin torjuntaan, vakavien rikosten torjuntaan. Meillä on vuonna 2007 ehdotus ja tämän jälkeen tätä uutta ehdotusta on merkittävästi muutettu. Ensin kuulemme esittelijää ja tämän jälkeen komission neuvosto ja sitten lyhyt keskustelu pyrimme päättämään tämän kello 12.30. Esittelijä olkaapa hyvä. So that time scale is... Kiitos puheenjohtaja. Tämä ehdottoman aikataulu on mahdoton. Tämä on niin tärkeä asia, että 14 minuuttia ei todellakaan riitä siitä keskustelemiseen. Minä en esittelijänä tätä voi hyväksyä. Aion nyt toimia niin ja toivon, että sihteeristö hyväksyy tämän. Minä haluan tehdä tässä nyt muutamia huomioita. Tässä neuvosto on odottanut, komissio on odottanut asian keskustelua ja samoin jäsenet. Ja minä ehdottaisin, että mahdollisimman pian keskustelua jatkettaisiin valiokunnassa aiheesta, koska minä en ollenkaan voi tätä epätyydyttävää tilannetta nyt hyväksyä. Minä eh, esittelen tässä nyt asian lyhyesti, koska tiettyjä kysymyksiä tulee nostaa esiin tässä vaiheessa. Esittelijänä tielleni on tullut hyvin paljon kiinnostavaa materiaalia ja tämä asiahan nyt on myös ollut hyvin suuren mielenkiinnon kohteena merkityksensä vuoksi. Olemme varjoesittelijöiden kanssa jo tavanneet, keskustelleet aiheesta ja vaikuttaa siltä, että koko joukko valiokunnan jäseniä katsoo olevansa asiantuntijoita PNR kysymyksessä ja he ovat sekaantuneet tähän minun mietintöluonnokseen ja tietenkin tässä me voimme suuren iloisen perheen lailla tehdä yhteistyötä ja parantaa tätä minun ehdotustani. Toki toki. Hyvä näin. Kyse on sopimuksesta Australian, Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa siis matkustajarekisteritietojen vaihdon suhteen. Ja ennen kuin tässä nyt kukaan nostaa ääntä. Toteaisin, että vaikka kyse on PNR-sopimuksesta, niin se on ennen kaikkea EU-PNR-sopimus. Ja pääperiaatteeltaan se on hyvin erilainen monilta osin kuin se, josta olemme keskustelleet todella muiden maiden kanssa. Ja valmistellessani tätä niin olen ollut hyvin huolellinen sen suhteen, että teen selväksi, että tämä ero on todella olemassa. Nyt siis puhutaan EU-PNR-sopimuksesta ja Kiinnostavaa oli, että tämän prosessin alussa ainut asiakirja, joka tämän käynnisti, oli luonnollisesti komission ehdotus, mutta nyt minulla on mielipiteitä jo lähes kaikilta koko maailmasta liittyen komission ehdotuksiin. Olen toki hyvin kiitollinen niille, jotka minulle ovat mielipiteitään välittäneet. Palaan tähän asiaan ihan kohta. Mutta mm, kyllähän nämä mielipiteet ovat hyvin kiinnostavia, mutta kaikkein kiinnostunein minä olisin saamaan huomioita ja ehdotuksia liittyen omiin ehdotuksiin mietintöluonnoksessani. Mutta nyt äh, ihmiset äh, ovat toimittaneet minulle mielipiteitä komissioehdotukseen liittyen Mm, toki minä ne luen, mutta eivät ne nyt varmaankaan ole painoarvoltaan yhtä merkityksellisiä kuin mielipiteenä liittyen minun mietintöluonnokseeni. Meillä on muun muassa perusoikeusviraston kanta, neuvoston, talous- ja sosiaalikomitean, sitten tietenkin komission ehdotuksen vaikutusarviointi, jota odotamme, Lisäksi minun on ottanut yhteyttä Euroopan neuvosto, joka sekin haluaisi antaa lausunnon. Ja on itse asiassa sopinut, että heidän lausuntonsa tulee ää, ajoissa meidän mietintöön varten. Se on varmasti hyvin hyödyllinen meille. Kaikki tiedämme, että ää, tähän asiaan liittyy kysymyksiä kuuteen ylipäätään tietojen kerääminen, Aksel ja muut, jotka ovat näitä tietoasioita ja Raudrecht myös käsitelleet. Kaikki me ymmärrämme, miten tärkeää tämä on. Esimerkiksi tietojen säilyttämisaika, tietojen käyttö, hajautettu versus keskitetty järjestelmä, josta myös tullaan keskustelemaan. Puhutaanko tietyistä korkean riskin lennoista vai kerätäänkö tiedot kaikilta lennoilta. Ja tämän lisäksi kysymykset, jotka perusoikeusvirasto ja muut tahot ovat nostaneet esiin liittyen syrjintään tai profilointiin. Ja toden totta täytyy katsoa myös resursseja, mm. joita, koska tämä maksaa hyvin paljon ja jonkun on maksettava nämä viulut. Eh, nythän eh, eh, todella tämä, tämä asia putoaa varmasti jonkin, jonkun syliin ja Täytyy katsoa sitten, että kuka todella maksaa viulut. No niin. Eilen tässä valiokunnassa puhuttiin korvauksista ja rangaistuksista siinä tapauksessa, että tietoja käytetään mm, väärin. Ja joka tapauksessa haluamme, että tästä tulee kunnollinen eurooppalainen järjestelmä. No niin, profiloinnin jo mainitsinkin. Itse en ollenkaan epäile puheenjohtaja sitä, etteikö tämä olisi tärkeää. Ja olenhan minä tämän jo todennutkin tuossa halussa, kun olin hieman ärtynyt. Mutta kun katsotaan komission ehdotusta ja muita asioita, joita olemme aiemmasta PNR-työstämme oppineet, niin me tiedämme, ja minä joka tapauksessa katson, että PNR-sopimus on hyödyllinen. Hyödyllinen, kun puhutaan merkittävistä rikoksista ja terrorismista. Mutta jälleen kerran täytyy muistaa, että me voi hyväksyä sitä, että tätä välinettä käytettäisiin minkään, mihinkään muun kuin vakavien rikosten ja terrorismin torjuntaan. Tämän suhteen meidän täytyy olla hyvin, hyvin varovaisia. Meillä on paljon yhteistä ja on tärkeää, että teemme tätä työtä kollegiaalisesti, niin kuin muut esittelijät hyvin tietävät lähdetään liikkeelle siitä, että on hyvää tahtoa ja kun tunnen nämä mukana olevat henkilöt, niin uskon, että hyvää tahtoa on kaikilla. Meidän on oltava rakentavia ja viestinnän välillämme on sujuttava jatkuvasti, mutta me ovat suuret asiat. Kyseessä ovat satojen miljoonan Euroopan unionin kansalaisten äh, turvallisuusasiat. Ja mitä aikataulun tulee, rouva puheenjohtaja? Tarkoitus olisi saada aikaan asiakirja syyskuuksi. Tämä on pitkä prosessi. Ja sitten kun meillä on työasiakirja, niin siltä pohjalta voimme aloittaa todellisen työn, joka on oltava hyvin perusteellista. Meidän täytyy ehkä kuulla vielä tiettyjä mielipiteitä ja todella saada aikaan käytännöllinen järkevä ehdotus, että olemme oppineet läksymme eh, muista PNR-sopimuksista, joita aiemmin olemme käsitelleet. Ja olen hyvin luottavainen, rouva puheenjohtaja, että näin onnistumme tässä työssä. Olen pahoillani siitä, että aika painaa päälle. Ehkä tässä jotain mielipiteitä voidaan kuulla kollegoiltakin, mutta minä nyt todella haluan, että sihteeristö laittaa asian esityslistalle mahdollisimman pian, että voimme palata tähän keskusteluun. Kiitos Kirkop. Nyt puheenvuoron saavat kollegat, kahden minuutin puheenvuorot. Intfeldt, Ludford, Albrecht ja Foss. Puhujalista suljetaan nyt. Ja sitten puheenvuoron saavat komissio ja neuvosto, jos puheenvuoro haluavat käyttää. Entveat. Yes, thank you. I, I can... Kyllä kiitoksia. Voin olla hyvin lyhyt sanainen. Sillä on samaa mieltä esittelijän kanssa. Me tarvitsemme lisää aikaa hyvään keskusteluun tähän asiaa koskien, niin siksi haluaisin lykätä varsinaista keskustelua jollekin toiselle hetkelle, sillä tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuutta vaihtaa mielipiteitä syvällisesti, koska aikaa ei ole. Yksi huomio, mitä tulee sisältöön, olen tyytyväinen siihen, että olemme tehneet yhteistyötä tämän perheen kanssa, johon te viittasitte tähän PNR-ryhmä. PNRP-ryhmä Olen varma, että voimme olla monista yksityiskohdista samaa mieltä, mutta toistan aina samaa asiaa. Kaikkien avain on se, että suhteellisuutta ja tarvetta osoitetaan. Ja mitä syvälle, enemmän menemme syvälle asioihin, sitä tärkeämpää on, että meillä on komission puolelta tarkat syyt sille, koska ja miten PNR-tietoja käytetään Olemme aloittaneet tämän työn, kävimme viime viikolla Strasbourgissa keskustelua, mutta paljon enemmän pitäisi tehdä, jotta voisimme osoittaa, mikä tarve on, sillä kaikki mielipiteet, joita me olemme saaneet, keskittyvät myöskin tähän kysymykseen ja korostavat sitä, että tähän asti saadut syyt eivät ole riittäviä. Siis Latford. Kiitos, Latford. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. En ole normaalisti PNR-tiimissä tai siinä normaalissa tiimissä, mutta olen tästä ehdotuksesta hyvin kiinnostunut. Olen seurannut tätä koko PNR-keskustelua jo vuosien ajan. Ja eilen äh, say the same about his opinion on this PNR scheme Eilen saimme kuulla erittäin merkittävän panoksen tästä aiheesta. Ja tämän, tällä hetkellä suhteellisuusperiaate ja välttämättömyys ei toteudu. Ja hän myös veti kiinnostavan paralleelin tietojen pitämisdirektiivin kanssa. Ja tässä ei ole nyt laillisesta varmuudesta tietoakaan. Eli se, että PNR-tietoja käytettäisiin muihin tarkoituksiin, on suuri riski. Eli me tulemme luomaan saman tilanteen, joka meillä on myös tietojen kiinni pitämisessä. PNR data on a case by case basis. Tietojen säilyttämisessä. Jos hän ei olisi niin kohtelias henkilö, hän oli itse asiassa hyvin julma komission perusteluja kohtaan ja otti jotain huumerikostilastoja sitten perustelujensa tueksi. tätä listaa voisi jatkaa, niin aivan erityisesti vielä haluaisin mainita tuon vaikutusten arvioinnin, jossa sanotaan, että Belgiassa 95 prosenttia kaikista eh, rikos, huumerikoksista liittyi PNR-prosesseihin, eikä Belgiassa edes ole systemaattista PNR-toimintaa. Eh, Meidän täytyy analysoida tätä vielä hyvin vakavasti, jos aiomme päästä tässä eteenpäin tätä ei ole nyt kunnolla valmista. Uh, Mr. Albrecht. Kiitoksia. Saadaan sitten herra Albrecht. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitos uh, Timothy Kirkhope alustuksesta. Hän uh, nosti esiin jo tärkeitä huomioita. Uskon, että yhteistyö tulee sujumaan hienosti, mutta totta on, että enemmän aikaa keskustelulle tarvitaan 15 minuutissa Tämä ei todellakaan onnistu. Esityslistalle tarvitaan lisää aikaa valiokunnassa. Mitä tulee näihin äh, periaatekysymyksiin, äh, Ludford tässä jo nosti esiin äh, esimerkiksi perusoikeusviraston lausunnon ja oikeudellisella yksiköllä neuvostossa on jo asiakantaa kanta-asiaan ja se tekee selväksi, että asia on erittäin arkaa luontoiden liittyen perustuslaillisiin periaatteisiin sekä perusoikeuksiin. Ja eilen äh, kävimme keskustelun äh, televiestintätietojen säilyttämisestä ja kaikki nämä asiat äh, liittyvät yhteen ja ovat kyllä E, jakaneetkin valiokuntaa ja tulevat johtamaan direktiivin uudistamiseen. Ja nämä samat asiat e, kuin televiestintätietojen säilyttämisen suhteen tulevat myös matkustajarekisteritietojen säilyttämisen suhteen e, teemme aivan samankaltaisina. Näitä tietoja yhtäältä tarvitaan. Ja puhuisin nyt siitä, että kyse on tapauskohtaisesta lähestymistavasta. Kun on olemassa epäilys, niin luonnollisesti jo tänä päivänä on mahdollisuuksia matkustajaa rekisteritietojen saamiseen. Jos poliisi epäilee rikosta, niin se voi saada kyllä lentovaraustiedot jo nykyjärjestelmänkin mukaan. Mutta tämä on luonnollisesti merkittävä haaste. Kyse on järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta ja heidän käyttäytymismallejaan ja toimijan tulee voida en, ymmärtää ennalta ehkäistä. Mutta ähm, nyt voikin, voimmekin kysyä itseltämme, eikö olisi mahdollista tätä työtä tehdä esimerkiksi tilastovertailujen kautta ja muiden toimien kautta e, siinä tapauksessa, että epäilyksiä on. Nämä ovat kysymyksiä, joihin meidän on löydettävä vastaus poliittisesti ajatellen kansalaisiltamme ja myös luonnollisesti ihan oikeudellisesti. Kiitos. Kiitos sitten herra Vos. Ähm, Kiitoksia. Minäkin haluaisin tukea sitä, mitä Timothy sanoi. Ei se nyt käy päinsä, että me näin lyhyessä ajassa joudumme käymään loppuun tämän näin tärkeän teeman. Kyllä me tarvitsemme tähän enemmän aikaa. Itseäni askarruttaa eniten tällainen peruskysymys. Öö, ei ole oikeastaan tässä esillä tulleet keskustelun aiheet, mutta vielä enemmän kysymys siitä, onko oikeassa olemassa asiallinen argumentti eh, epäkeskitetylle desentraalille PNR-järjestelmälle, eikö pikemminkin keskitetty järjestelmä olisi tässä tarpeellinen, koska voihan jokainen jäsenmaa tätä epäkeskitetysti nytkin harjoittaa, eikä siihen tarvita eurooppalaista direktiiviä eikä eurooppalaista ehdotusta. Minä näen eurooppalaisen määräyksen lisäarvon pikemminkin siinä, että muodostettaisiin keskusjärjestelmää ja tietysti kustannuksiakin, jos ajatellaan, niin se tämän tutkimuksen jälkeen, joka nyt tiedetään, niin sitten tällainen epäkeskitetty järjestelmä maksaisi 350 miljoonaa euroa ja keskusjärjestelmä maksaisi 87 miljoonaa euroa, joten kyllä meidän tätäkin täytyy pohtia. <laughs> Foss. Uh, Mr. Moraes. Kiitokset herra ja sitten herra Moraes, olkaa hyvä. It's a very quick word to say that. Kiitoksia aivan nopeasti. Romero, joka on tässä varjoesittelijänä, ei voi olla paikalla, joten otin huomiota ja voin tässä olla samaa mieltä äh, metodologiasta, jota on käytetty ja lähestymistavasta ja äh, Carmen Remoro on tässä ollut sitä mieltä, että me tarvitsemme lisää aikaa, että voisimme keskustella tästä hyvin, emmekä nyt kiirehdi lopussa. Timasi Timothy, halusitko reagoida? Kyllä, ajattelin oikeastaan, että reagoisin vasta kun komissio on puhunut, mutta reagoin nyt tässä vaiheessa. Se oli tärkeää, mitä sanoin tuossa alussa. Olen todella saanut koko joukon mielipiteitä, laillisia tai oikeudellisia mielipiteitä ja lausuntoja ja muita. Ja niin kuin Sarah oikein hyvin tietää hänkin, niin Äh, juristeilla on mielipiteitä, jotka voi kyllä haastaa. Ei niitä tarvitse pelkän naamakertoimen perusteella hyväksyä. Joten äh, minun mielestäni mikään lausunto, jonka tähän mennessä olen saanut, ei ole mitenkään absoluuttinen arvoltaan ajatellen tulevaa työtämme. Äh, syksyllä mm, mietintöluonnos on olemassa ja tämän jälkeen me alamme sitä sitten hioa ajattelen niitä asioita, huomioita joita, ja parametreja, joita on tullut esiin. Ei se, että nyt tässä vaiheessa jo haastetaan. Mm, me teemme komission äh, ehdotuksen perusteella oman ehdotuksemme. Äh, kiitos puheenvuoroista. Me palaamme tähän asiaan ja toivon, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen sitä ajalla. Kiitos. Kiitoksia. Nyt käännön komission puoleen. We are out of time. Uh, just... Kiitoksia paljon. Ymmärrän, että aikaa ei ole, mutta komissio on käytettävissänne. Voimme liittyä keskusteluun Libessä ja koska tahansa on tarpeen ja tarjota perusteluja, joista monet ovat tässä puhuneet. Tämä oli kaikki. Minulla ei ole muuta sanottavaa. Kiitoksia. Kiitos neuvosto. No. Okei. Okay. Then, uh... Ei. No, palataan asiaan myöhemmin niin, että keskustelulla on aikaa enemmän. Keskustelukokous päättyy ja me jatkamme koordinaattorien kokouksella kello 15.00. Ja liitevaliokunnan kokous alkaa kello 15.30. Kiitos ja mukavaa valmista.